Okay. Um, can we adopt the draft? Voimmeko hyväksyä esityslista luonnoksen? Hyvä. Aivan lyhyt ilmoitusasia. Niin kuin tiedätte, kokouksemme on seurattavissa myös internetissä ja e-meetingistä löydätte kaikki asiakirjat. Meillä on myös uutiskirjelmästä uusi versio saatavilla. Tässä uutislehdykässä puhutaan IMKon vierailusta Latviaan. Tiedän, että yksi valtuuskunnan jäsenistä on paikalla. Kenties aivan lyhykäisesti ilmoitusten jälkeen hän kertoo vierailusta hieman. Mitä tapahtui siis viime viikolla vierailulla? Ensi viikolla on tulossa yksi tapahtuma. Esittelijä internetin kiistan ratkaisu sovittelussa ja siihen liittyen on pyydetty esitelmää siitä, miten tämä ODR-foorumi toimisi käytännössä. Kolmas päivä maaliskuuta tämä esittely järjestetään, siis ensi viikolla kello 14-16 salissa 5G2. Kiitokset sihteeristölle siitä, että järjestätte tilaisuuden, johon myös komission jäsen saapuu. MEPeille ja heidän avustajilleen esitellään siis ODR-foorumi taikka alusta. Uskon, että tästä on apua MEPeille, koska usein sähköposti laatikkoon tulee viestejä, jotka liittyvät tähän kiistan ratkaisuun. Haluaisimme tietää, hieman lisää siitä, miten tämä lainsäädäntö etenee. Voimmeko hyväksyä pöytäkirjoista ja siitä, että jos muutoksia, kommentteja ei esitetä sihteeristölle tämän kokouksen lopun mennessä, niin pöytäkirja on hyväksytty. Sitten uusimmat tiedot kokouksesta. Mehän päivitämme jatkuvasti tietämme kolmikanta neuvotteluista ja ehdottaisin, että käytämme tätä tilaisuutta emme pelkästään kolmikantakokousten osalta, vaan aina silloin, kun jäsenemme ovat edustamassa valiokuntaa joissakin kokouksissa, niin voimme keskustella näistä kysymyksistä huomenna. Tämä nousee esille koordinaattoreiden kokouksessa. Nyt kuitenkin viime viikon Latvian matkasta hieman lisää. Kiitos. Viime viikolla olimme kaksi päivää Riikassa, Latviassa, neljä edustajaa oli mukana. Anna-Maria Koratsa-Bild oli valtuuskuntamme puheenjohtaja. Minä itse olin mukana, samoin Rova Gebhard ja vielä eräs Rova, en nyt valitettavasti muista hänen nimeään äh, Ranskasta, kaksi. Virginia, äh, korjaa puheenjohtaja. Kyllä, juuri, kiitos. Meillä oli hedelmällisiä kokouksia Latvian hallituksen ja parlamentin kanssa. Myös kuluttaja- ja kansalaisjärjestöjen kanssa tapasimme ja keskittyimme erityisesti juuri Latvian puheenjohtajakauden tavoitteisiin, kasvuun ja työllisyyteen sekä sekä yritysliike-elämän sääntöjen yksinkertaistamiseen. Tämä on aika kuumakin peruna, joka pitäisi nyt ottaa esille ja sitä puheenjohtajamaa ajaa. Käytiin keskusteluja myöskin digitaalisesta yhtenäismarkkinoista ja myöskin siitä, että Latvia on yksi parhaimmista esimerkkeistä Euroopan unionissa, vaikkakin jossain määrin tällä hetkellä Viro on vielä pidemmällä puhuimme myöskin sähköisestä identifioinnista, tunnistamisesta ja IMKON valiokuntamme tavoitteista ja erityisesti keskustelimme joistakin yksittäisistä kysymyksistä, kuten juuri SUP, tämä asia, josta keskustellaan huomenna täällä valiokuntakokouksessa, jotta voitaisiin helpottaa ja yksinkertaistaa menettelyjä ja jotta todella yhtenäismarkkinoita voitaisiin täysipainoisesti hyödyntää. Todella yhtenäismarkkinoiden käyttö oli keskiössä pirstaleissa pirstaleisuutta pitäisi pyrkiä välttämään eri markkinoilla. Ja uskon, että olemme samaa mieltä siitä, niin me kuin myöskin Latvia puheenjohtajamaana, että seuraavien kuukausien aikana tulemme näihin tavoitteisiin pyrkimään, jotta saisimme esteet poistettua, ähm, äh, kun ajatellaan näitä eteen tulevia asioita. Thank you very much for the update. Kiitos tästä päivityksestä. Kiitos teille ja kolmelle muulle valiokunnan jäsenille, jotka olivat mukana matkalla. Tästä on paljon hyötyä kun järjestämme kokouksia. On todella hyödyllistä, että edustatte valiokuntaa ja annatte sitten palautetta. Seuraava valtuuskuntavierailu on Luxemburiin touko-kesäkuulla. Niin se taisi olla. Seuraava kohta esityslistalla on tarkistusten käsittely ja kyseessä on Lara Komin mietintö aiheena julkistamattoman tiet- taitotiedon ja liiketoimintatiedon suojaaminen laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta. Annan puheenvuoron välittömästi Lara Komille esittelijän ominaisuudessa. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja ja hyvää iltapäivää kaikille. Tarkastelemme eh, liikesalaisuusetyksen tehtyä tarkastuksessa 227 näitä on saatu ITRE-valiokunta vieläkin enemmän. on osoitus siitä, että aihe kiinnostaa monia ja on tärkeää, että asia tarkastellaan yhdessä sen suhteen, mikä on linjota yhdessä. Kaikki voivat tukea. Ennen kuin lähden näihin tarkistuksiin, kerron hieman tavoiteasettelusta tämän ehdotuksen osalta. Totta kai eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä innovaation kautta pyritään parantamaan, ja tässä erityisesti PK-yritykset ovat keskiössä. Mutta on selvää, että erilaisia oikeuksia tulee tässä yhteydessä tukea. On saatava tasapainoinen ratkaisu aikaan. Mutta on erittäin tärkeää, että perus- intresseihin ei puututa, eli muutosten tulee olla sellaisia, että kilpailukyky eurooppalaisissa yrityksissä säilyy ja yhtenäismarkkinoilla. Ja tältä pohjalta toteaisin, että tämä lausuntoluonnos, jonka olen esittänyt, ja kuten jo viime kerralla totesin, siitä lähdetään liikkeelle. En ole välttämättä ihan tarkoituksella halunnut huomioida tiettyjä seikkoja ja näihin liittyen sitten tarkistuksiakin on esitetty, mutta hyvään kompromissiin toivottavasti päästään. Totta kai kompromissi on tärkeä löytää ja kollegat voivat sitten näitä aiheita vielä yksityiskohtaisemmin tarkastella ja ehdotuksia esittää. Nyt sisältöpuolesta ensinnäkin soveltamisala. Siihen liittyen on tehty useita tarkistusehdotuksia. Makroalue ensimmäisenä. Eli miten tietoja voidaan hankkia, käyttää, julkistaa ja kuinka sitten yleinen etu tässä on mielessä ja toisaalta minimiharmonisoiti lauseke. Itse nostin sen esiin, mutta en erityisiin yksityissääntöihin eh, huomiota kiinnittänyt. Tässä on päälinjoiltaan varmasti kompromissi valmiutta olemassa, mutta tässä siis vähimmäisharmonisaatiosta on kyse, sillä tiukemmat kansalliset määräykset voivat olla hyvä asia, kun tulevaisuuden sääntelyä ajatellaan. Eli ajatus on harmonisoida, mutta jos jäsenmaalla on käytössä tehokkaampi lainsäädäntö, niin sitä on mahdollista käyttää. Ja sitten tärkeä huomio, jonka tässä direktiivin yhteydessä haluan esiin nostaa, eli sitä ei sovelleta ainoastaan tuotteisiin, vaan myöskin palveluihin. Tämä asia ei vaikuta kuitenkaan tarkistustavallossa kovinkaan ongelmallinen olevan. Ja sitten liikesalaisuuden käyttö julkisviranomaisten taholta. Tätä aspektia komissio ei ole huomioinut mutta neuvosto miettii tämänkin huomioimista. Eli parlamentti tähänkin asiaan liittyen toivottavasti oman näkemyksensä esittää on myöskin selvennettävä paremmin tätä seikkaa senkin suhteen, miten menetellään julkishankintojen yhteydessä ja miten julkishallinnon tietoja julkaistaan. On erittäin tärkeää, että työmarkkinaosapuolten rooli huomioidaan ja suojelutoimet näihin liittyen. Ja niin kuin konferaattivarapuheenjohtaja totesi, on erittäin tärkeää myös tukea työntekijän oikeuksia ja liikkuvuutta. Näitä seikkoja on tarkasteltava. kuten Konfra totesi, itsekin katsoisin, että työntekijälle on tarjottavaa koulutusta. On erittäin tärkeää, että hän saa riittävää ammatillista osaamista myöskin silloin, kun puhutaan liiketoimintatiedoista. Tämä ei toivottavasti vaikuta negatiivisesti työntekijän liikkuvuuteen, vaan työntekijä saa tästä tärkeää tietoa ja taitoa. Useimmat tarkistusehdotukset eivät ole ongelmisia, molemmat paremmin täsmentävät eh, tätä komission tekemää tekstiä. Ja sitten muutamalla sanalla vielä eh, näistä herkistä kysymyksistä. Ensinnäkin eh, vastuu silloin, kun laittomasta käytänteestä puhutaan. On tarkasteltava sitä, onko toiminta ollut tarkoitushakuista. Komissio pyrkii jakamaan vastuun siten, että syyllisyysolettamasta lähdetään liikkeelle ja tarkastelee myöskin sitä, onko kyseessä mahdollisesti ollut lainin lyönti. Itse kastuisin, että objektiivinen vastuu on parempi lähtökohta. Se on tiukka lähestymistapa ja suojaa parhaalla mahdollisella tavalla liiketoimintatiedot kun puhutaan eduista, todetaan, että on perusoikeudet suojattava ja erityisesti painotetaan kuluttajan, työntekijän, ammatinharjoittajan ja juridisten henkilöiden oikeuksia. Johdantosan kappaleissa 23 ja 4 näitä asioita tarkastellaan. Niin kuin jo aikaisemmin on todettu, on tärkeää, että suojelun tasoa ei lausunnon myötä ajanneta. On erittäin tärkeää perusoikeuskirjan esittämät seikat huomioidaan ja Strasbourgin ja Luxemburgin tuomioistuinten tekemiä päätöksiä myöskään voi kyseenalaistaa. On selvää, että tietojen julkistamisvapaus on yksi perusoikeuksista, mutta sitä ei tässä painota sen enempää kuin näitä muita oikeuksia, vaikkakin on erittäin tärkeää, että tietyissä eh, rikosoikeudellisissa menettelyissä seikka huomioidaan riittävän hyvin. Ja olisi ehkä hyvä tästä ajatuksia vielä kanssanne vaihtaa, eli että ei jätettäisi mitään takaovea raolleen sellaista, joka jollain tavalla heikentäisi suojelun tasoa, kun puhutaan näistä julkistamattomista tiedoista. Ja sitten ähm, seuraavat asiat vielä lopuksi pitäisin parempana sellaista lähestymistapaa, jossa yleinen viittaus suojeluvälineisiin perusoikeuksien osalta säilytettäisiin, mutta niin kuin jo aikaisemmin totesin, suhtaudun tässäkin keskustelumaa mahdollisuuteen avoimesti. Sitten harkintavalta. Tässä on erinäisiä ehdotuksia esitetty ja jotkut kollegat toivat esiin muun muassa sen, että voisi olla järkevämpää miettiä yhteistä käsitettä tähän liittyen, yhteinen määräaika ja harmonisointi sitten tältä pohjalta eri jäsenmaissa. Ja sitten sanktiot, muutoksenhakumenettelyt eivät tuntuisi olevan kovinkaan ongelmallinen osia komission esitys tuntuu tasapainoiselta. Muutamia tarkistuksia kuitenkin on esitetty vaikkakin kannattaa katsoa, eh, minkälainen mahdollisuus eh, tuomarille eh, tässä toiminnassa annetaan. Kaiken kaikkiaan kuitenkin katsoisin, että jos tämä joillekin osapuolella on tärkeä kysymys, niin voisin tässä joustaa. Ja jos halutaan erilaiset kyseiseen tulevat julkiset intressit tässä huomioida erikseen. Se on mahdollista ajatuksena niin kuitenkin olisi se, että tässä ei millään tavalla kyseenalaista julkisia intressejä, mutta toisaalta ei myöskään yritysten yksityisen tason, tahon oikeuksia. Suuntaviivat, jotka komissiokin on esittänyt, ovat sellaiset, että olisi tärkeää kehittää pk-yritysten kilpailukykyä. Ja tämä on peruslinjauksena mielessä oltava myöskin tämän direktiivin puitteissa. Tässä siis nyt kommentit, jotka halusin eli eri tarkistuksin esittää. Olemme jo muokanneet muutamia kompromisseja ja yhdessä eri ryhmien kanssa tarkastelleet eh, mahdollisuuksia mennä läpi, mutta katsoisin, että on varsin järkevää kuitenkin tästä keskustelua käydä, jotta tästä tärkeästä eh, ja vaikkakin kiistanalaisesta asiasta mahdollisimman hyvä kompromissi aikaan saataisiin. Thank you, Lara, for that. Kiitos Lara tästä erinomaisesta katsauksesta monimutkaisessa tilanteessa. STn varjoesittelijä ei ole paikalla. Puhuko joku ST-ryhmän nimissä vai palaammeko myöhemmin? Seuraavaksi Emma McClarkin ECR-ryhmästä. Käymme lävitse varjoesittelijät, eli Kallas, Dyhan, Mastalka. Ja tämän jälkeen, jos haluatte vielä puheenvuoron, niin kirjoittautukaa puhujalistalle. Nyt Emma McClarkin. And I'd like to thank the rapporteur for the work. Kiitos, kiitos esittelijälle työstä. Muutokset, joita me ECRS olemme tehneet, liittyvät siihen, että nämä liikesalaisuudet tietysti ovat hyvin hyödyllisiä, ne ovat hyvin tärkeitä siinä, kun yritykset yrittävät saada sijoituksensa tutkimukseen tuomaan lisäarvoa. Ja nyt erityisesti katson 29 ja 101 tarkistuksia. Ja netten tarkoitus on taata se, että laittoman käyttäytymisen määritelmä ei ole liian rajoittava ja että jäsenvaltioiden kannat otetaan huomioon. Me olemme itse asiassa neuvostossa tulleet myöskin tähän tulokseen. Sitten jo neljä ja kuusi artikloissa on tiettyjä suojakeinoja, joten tämä on aivan riittävä määritelmä. Ja ö, ö, se voitaisiin hyväksyä jotta todellakaan ei millään lailla tätä suojelun merkitystä vähennetään. Niin jos tämä on siis aivan liian rajoittava tämä määritelmä, niin silloin tätä lakia ei voida käyttää suojelutarkoituksessa yrityksissä, eikä sillä ole millään lailla mitään merkitystä. Joten se vie tämän direktiivin pohjan pois, joten meidän mielestämme tämä määritelmä Ähm, olisi oltava riittävän rajoittamaton. Ja on myöskin hyvä, että on pitempi vanhentumisaika, kuten tarkistuksessa 161 tarkistuksessa todeta, koska ymmärrämme, että kestää aika kauan koota nämä erilaiset elementit ja saada riittävästi todisteita. Ja tämä ajanjakso, pitkä aika, ja meillä on myöskin artikloita tietyssä direktiivissä, joka tällaisia väärinkäytöksiä kattaa, joten pitemmät ajanjaksot olisivat parempia näille hakijoille, jotta he todella voisivat valmistella ja esitellä tällä tavalla paremmin näitä omia näkökantojansa. Sitten 167-141 tarkistukset menevät siihen suuntaan, että ei tarvitse olla lailla, millä lailla suojella näitä näitä äm, liikestalaksoja, joilla on jotakin, miltä niitä pitäisi sitten suojella. Ja tämä liittyy siis ä, äh, oikeusprosesseihin, mutta jos oikeusprosesseihin sitten mennään, niin on tiedettävä, että siinä tapauksessa ä, äh, tietysti ä, äh, myöskin tiettyä suojaa saadaan ja että saadaan myöskin aikaiseksi reilu oikeudenkäynti. Mitä tulee muihin tarkistuksiin muilta kollegoilta, niin monissa keskitytään siihen, että on tarpeen suojella työntekijöitä äm, äm, ja äm, äm, joskus tuntuu siltä, että tässä ehkä myöskin liikkuvuutta rajoitetaan, mutta tämä oikeastaan ole millään lailla tämän direktiivin tarkoitus. Tässähän on kysymys liikesalaisuuksista. Tässä direktiivissä kysymys on sellaisista tilanteista, joissa näitä liikesalaisuuksia ei noudateta. Ja muissa sitten taas kysymys on tiedonsaannin vapaudesta, vapaasta tiedosta ja meidän mielestämme tässä on äh, menty liikaa tähän suuntaan, koska on olemassa jo itse asiassa äh, tähän liittyviä säännöksiä, joten yleisesti ottaen meidän on taattava se, että todella pyrimme tämän direktiivin todellisiin tavoitteisiin, että yrityksillä ähm, ja niiden näillä liikesalaisuuksien omistajilla olisi riittävät mahdollisuudet suojata itseänsä ja salaisuuksiansa ja erityisesti pk-yrityksillä, että niillä on riittävästi tai aikaa ja ähm, että näitä ajanjaksoja todella ähm, äh, he voivat käyttää hyväkseen. Kiitokset. Tässä olivat ECRn terveiset. Thank you, Kai Kallas. Kiitos. Sitten Kallas, liberaalit. Um, there are many amendments that... Uh, Kiitos. On monia tarkistuksia. Toivottavasti pääsemme kompromisseihin, jotka voivat antaa valiokunnalta oikeat viestit juuri valiokunnalle rakentavalla tavalla. Ryhmälleni tärkeää on se, että tällä lailla parannetaan sisämarkkinoiden toimintaa ja saadaan innovaatioihin vauhtia. On hyvin vaikeaa osoittaa, että liikesalaisuus varastettiin. Näin ollen on tärkeää, että laki toimisi jonkinlaisena pelotteena liikesalaisuuksien varastamisen varalta lähtökohtaisesti innovaatiot tästä voisivat kärsiä, eikä tulisi myöskään oikeudenkäynnin aloittajalle hyviä tuloksia, jos tähän suuntaan toimittaisiin. Tarkistuksella pyrimme varmistamaan sen, että tapauksia ei viedä tuomioistuimeen siinä tarkoituksessa, että markkinoille pääsyä pyritään viivyttämään. Meillä on tiettyjä kausia, jolla määrätään siitä, että ei luoda turhoja esteitä kilpailulle. Tässä tarjoutuu liikaa mahdollisuuksia väärinkäytöksille. Jos on legitiimejä intressejä suojata salaisuuksia, niin täytyy selkeästi listata, mikä salaisuus on kyseessä saman tapaan kuin esimerkiksi ilmaisun vapauden yhteydessä. No sitten moraalinen haitta. Tässä tulisi ottaa huomioon se, että kun lasketaan haittoja, tappioita, niin kyseessä ovat pelkästään luonnolliset henkilöt. Joissakin jäsenvaltioissa voidaan hakea myös oikeushenkilöiden vahingoista vahingonkorvauksia. Luonnollisten henkilöiden vahingot ovat ihan järkeviä tässä, mutta jos kyse on siitä, että arvioidaan oikeushenkilöiden vahinkoja, niin niitä on aika lailla mahdoton laskea. Jos kyse on kokonaishaitasta yritykselle, niin olisi mahdollista tehdä jonkinlainen laskelma tavalla tai toisella. No sitten palveluista. Olen käynyt laajaa keskusteluja komission kanssa. Sieltä todettiin, että liikesalaisuuksien käytön lopettaminen tarkoittaa palvelujen käytön lopettamista. Me emme haluaisi lisätä tähän tällaista määritelmää tuotteiden oheen. Kyllä myös palveluja tulisi kuitenkin suojata väärinkäytöksiltä. En tuen niitä tarkistuksia, jotka mahdollistavat jäsenvaltioille sen, että ne käytävät lisärajoitteita. Jos meillä ei ole harmonisoitua määritelmää liikesalaisuudesta ja mikä on laillista tai laitonta käyttöä, hankintaa ja julkistamista, niin sitten me emme saa myöskään harmonisoitua säännöstä ja Euroopan tason lainsäädännön lisäarvo menetetään. Tätä kautta saataisiin vauhtia myös rajat ylittäviin innovaatioihin. No sitten hallintotaakka. Pohdin, mikä on lisäarvo siinä, kun luodaan uusi yhteistyöverkosto ja tiedonvaihtoverkosto kenties kun minä itse tulen pienestä maasta, niin kenties sitten Italiassa tai Ranskassa yksi, vain yksi lisähenkilö tarvittaisiin tähän tiedonvaihtoon. Ja tämä ei ole suuri luku budjetista, mutta jos budjetti jo lähtökohtaisesti on pieni ja vielä tarvittaisiin yksi lisähenkilö eh, tähän byrokratian jatkokseen, niin sitten tilanne onkin jo toinen. Luommeko me verkostoja kaikenlaisen lainsäädännön toteuttamiseksi EU:ssa. Eikö meillä ole jo olemassa verkostoja, joiden avulla tämä voitaisiin toteuttaa? Ja lopuksi sitten nämä äh, aikarajat. Kaksi vuotta on maksimikausi, jota komissio ehdottaa. Käytännössä tapahtuu kuitenkin niin, että yritys vie tapauksen tuomioistuimen mahdollisimman nopeasti, jotta se voisi saada hyötyä väliaikaisista toimista, esimerkiksi kieltotuomioista, kun ajatellaan liikesalaisuuksien julkistamista. Silloin kun tämä on tieto siitä, että jotakin on tapahtunut, niin yritykset eivät varmaankaan odota kuutta vuotta ennen kuin vievät asian tuomioistuimeen. Eli tämä kahden vuoden, vuoden enimmäisaika ei varmaankaan vaikuta niiden toimintaan kielteisellä tavalla. Mielelläni sitten yhteistyötä esittelijän kollegoiden kanssa tämän aiheen käsittelyssä ja jään odottamaan kompromisseja. Kiitos. Thank you. And the next speaker... Kiitos. Seuraavaksi Pascal Durand. From the Greens. Yeah. Alors, je, je, je me tournais vers, euh, vers... Euh, Minä tässä äh, katsoin Guen päin, äh, etten olisi puhunut ennen heitä. En halua tässä siis mitään diplomaattista selkkausta toistaa niin kuin viimeksi kävi. No sanoin jo viimeksi, että en aio nyt haskata tämän valiokunnan aikaa tiettyjen periaatteiden muistuttamiseen, mutta emme ole kuitenkaan oikein missään samaa mieltä tämän tekstin tarpeellisuudesta eikä sen ajatusmaailmasta tässähän oli kai tarkoitus etsiä tasapainoa, että komissio tämän direktiivin laittaa vireille sen takia, että pk-yrityksiä, aivan pieniä yrityksiä, voitaisiin suojella, puhutaan näistä lääkeyrityksistä kohta puoleen, siis näiden aivan pienimpien ja keskisuurten yritysten, tarkoitu, niitä oli tarkoitus siis suojella ja sittenhän voidaan sanoa, että Ranskassa, Saksassa, Italiassa ja niin poispäin nämä on hyvin suojeltu, mutta joissain maissa taas ei. No, näin tämän olen kuullut. Mutta kun ajattelen nyt tätä logiikkaa tässä lausunnossa ja sitä tapaa, jolla äh, tätä liikesalaisuutta tarkastellaan, niin minusta tämä on hyvin vahingollista kun ajatellaan äh, sitä, mikä mielestäni kuitenkin on säilyttämisen arvosta Euroopassa. Se, että sanotaan, että meidän pitää pyrkiä yritysten kilpailukykyä kohti, tietysti on aivan äh, ehdotonta. Kyllä, äh, yritysten pitää toimia tällä tavalla. Mutta sen sijaan, jos sanotaan, että sosiaaliset säännöt, ympäristösäännöt, jotka ovat hyvin tärkeitä Euroopalle ja jotka ovat juuri sellaisia asioita, joissa amerikkalaiset yritykset yrittävät saada aikaiseksi tehtyä rajoituksia tässä tulevassa vapaakauppasopimuksessa. Ja sitten jos puhutaan kilpailukyvystä ja pienistä yrityksistä, niin mielestäni jos tälle tielle lähdetään, niin se on aivan väärä tie. Ja haluan korostaa, että tässä tekstissä meidän pitäisi todella rajoittua vain siihen, että suojelemme näitä, tätä tietotaitoa ja kaupallisia prosesseja ja kaupan pitämistä, kun kysymys on tavaroista ja palveluista. Tästä olen samaa mieltä, mutta pitää rajoittua tähän. Ja jos sanotaan, että tällä tekstillä ei ole mitään mahdollisuuksia millä lailla liittyä vaikkapa tiedonsaantiin, ja onpa kysymys vaikkapa kuluttajien samasta tiedosta tai lehdistön samasta tiedosta tai niin päin, ja jos tällä tavalla katsotaan, että tämä aiheuttaa tuottavuudelle jarruja, niin tämä on mielestäni suuri virhe, koska eurooppalaiset yritykset ovat vain tällä tavalla pystyneet erottautumaan muusta maailmasta, vaikkapa juuri Kiinasta ja muista. Siis tarvitaan avoimuutta, tarvitaan kuluttajien suojaa ja myöskin työntekijöiden suojaa. Jos lähdemme toiselle tielle, niin silloin Euroopan markkinat avataan sellaisille maille, jotka eivät näitä sosiaalisia työn normeja tai ympäristönormeja noudata. Ja tässä tehdään vakava virhe teollisuuden aloillemme, koska silloin emme enää pysty enää sosiaalisesti tai ympäristöllisesti enää tälle samalle tasolle pääsemään kuin vaikka Brasilia tai Kiina tai nämä muut maat. Joten jos näitä sääntöjä vaalitaan ja siinä mielessä juuri, että Eurooppa pystyy tuottavuutensa säilyttämään, niin tällä tavalla voimme näitä yrityksiämme ja teollisuuttamme suojella eikä päinvastoin. Joten mielestäni tässä on selkeä vastakkainasettelu näissä näkemyksissä ja tämä näkyy myöskin tarkistuksissamme. En mene yksityiskohtaisesti niihin, koska olen kuitenkin aika optimistinen ja olen nähnyt sen työn, jonka esittelijä on tehnyt, niin en epäilekään sitä, etteivätkö kantamme pystyisi lähentymään, mutta haluan kuitenkin tämän kysymyksen ottaa esille, koska nämä ovat todella keskeisiä seikkoja. Jos meillä ei ole selkeä määritelmää liikesalaisuuksista, niin emme suojele pk-yrityksiä. Ajatellaanpa vaikkapa juuri lääkelaboratorioita. Niillä on suuri intressi, että tämä tähän tekstiin tulee, koska tällä tavalla tietysti estää kopiolääkkeiden teon Joten jos tämä tähän tekstiin otetaan, niin enää ei pystytä kehittämään, siis Euroopassa eikä tietysti missään muuallakaan, ei pystytä enää kehittämään näitä kopiolääkkeitä sellaisten patenttien kautta, jotka tulevat julkiseen käyttöön. Tässä ovat siis ne riskit, ovat hyvin keskeisiä riskejä, ja tässä täytyy miettiä demokraattisesti. Meidän täytyy pyrkiä suurempaan avoimuuteen. Epäläpinäkyvyys on asia sellainen, joka on vain täysin legitiimeistä syistä hyväksyttävä, eikä ollenkaan mikään tällainen kaiken kattava periaate. Sitten muutoin mm, työntekijöiden liittyvyydestä ja liikkuvuudesta ja määräajoista ja näistä muista uskon, että varmasti näihin pystytään ratkaisu löytämään, enkä lähde niitä nyt erikseen käsittelemään Viime kerralla herra Koferati teki joitakin huomioita, joista minä olin aika paljon samaa mieltä. Joten varmasti kompromisseja näissä löytyy, mutta, ja puhun tässä nyt aika pitkään pahoittelen sitä, mutta tässä kuitenkin on kiinnitettävä esittelijän huomio siihen, että jos liikaa lähdetään sääntelyn purun tielle, niin se on karhun palvelus taloudellemme ja teollisuuden aloillemme ja niille arvoille, jotka Euroopan unionin muodostavat. Thank you. If I can just explain... Kiitos, jos voin vielä selittää järjestyksen, jossa kuuntelemme puheenvuorot. Esittelijä aina ensin ja sitten käymme aina lävitse varjoesittelijät. Jos poliittisen ryhmän varjoesittelijä ei ole paikalla, niin aina annan mahdollisuuden toiselle jäsenelle, joka haluaa puhua kyseisen ryhmän nimissä. Näin tein aikaisemminkin, kun ryhmän varjoesittelijät paikalla sitten, kun olemme käyneet varjoesittelijät lävitse, käymme muiden jäsenten puheenvuorot koko järjestyksessä. se on nyt listan huipulla sen jälkeen, kun hän esittelijä ja varjoesittelijäkierros on käyty loppuun. Jos joku vielä haluaa listalle, puhjalistalle, niin antakaa merkki. Sopiiko näin? En halua mitään diplomaattisia välikohtauksia aiheuttaa. Kiitoksia vain. Nyt on maanantai. Diplomaattiset insidenssit saavat odottaa huomiseen. Nyt ei kueryhmästä taida olla ketään paikalla. Onko todella näin? Herra Nielsen, haluatteko käyttää puheenvuoron? Tack så mycket. Jag, jag är inte SODs skuggrapportör. Kiitokset. En ole siis eh, varjo esittelijä, osallistun yleiskeskusteluun. Kommentoisin muutama seikka. Ensinnäkin kyseessä on varsin herkkä lainsäädäntöhanke. Sen vaikutukset ovat eh, huomattavat. Tärkeää, että Eurooppa ei eh, sulkeudu liikaa. Esimerkiksi joku haluaa lähteä Euroopasta jonnekin muualle, emme saa hankaloittaa tällaisia lähtömahdollisuuksia. Paljon keskustellaan urheilun yhteydessä eh, erilaisista välineistä, eh, hyvinkin innovatiivisista välineistä. Hyvin paljon on innovatiivisuutta ja luovaa toimintaa. On tärkeää, että tällaiset luovat ihmiset voivat liikkua eh, tarvittaessa myöskin. Ja tämä pätee myöskin yritykseen. On mahdollista, että henkilö on ensin töissä yhdessä yrityksessä, mutta mm, sitten haluaa vaihtaa paikkaa, lähteä vaikkapa innovatiivisempaan työskentelyympäristöön. Toivottavasti tämä tyyppinen lainsäädäntö ei aiheuta hankaluuksia ja ikään kuin sulje Eurooppaa muulta maailmalta. Ruotsissa järjestelmä on sellainen, että eh, työmarkkinoissa on mahdollista tehdä ehdotuksia, myöskin eh, lainsäädännöllisiä sellaisia tai olla mukana tällaisten ehdotuksen esittämisessä. Ja tällä kaikella mm, saattaa olla vaikutusta, kun ajatellaan yritysten tilannetta ja neuvottelujen kehittymistä. Toivottavasti jatkossakin tämän tyyppinen menettely on mahdollista. Eli tällainen aktiivinen mukanaolo, koska tärkeää on, että järjestelmä on sellainen, että se kaikissa jäsenmaissa myös käytännössä hyvin toimii. Kiitos. Thank you very much. And it is... Kiitoksia kovasti. Tästä on paljon hyötyä, kun jäsenet, jotka eivät ole varjoesittelijöitä ja esittelijöitä, osallistuvat keskusteluun. Usein he nostavat esille lisäajatuksia, ja näitähän me aina tarvitsemme. Olisiko jollakin vielä kommentteja aiheesta? Lara, yhteenveto. Haluaako komissio käyttää puheenvuoron? Komissio on aivan tyytyväinen siellä hymyillä ja kuunnellaan keskustelua. Kiitos Lara. Grazie Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti, koska olen nyt kirjannut muistiin kaikki nämä esitetyt kommentit. Kiitos niistä kollegoille. PK yritykset, ainakin omassa maassani joskus ovat niinkin pieniä, että niissä on vain yksi henkilö töissä, käsityöammatit varsinkin, ja silloin on suojattava yrityksen etuja myöskin työntekijän etuja ja julkiselta yksityiseltä kannalta asia huomioitava. Tähän nähden suhtautuisin asiaan myönteisesti ja haluan kiittää näitä kahta kollegaa, jotka nimenomaan eh, esittivät puheenvuorot eh, tukien pk-yrityksiä. Ja kuten Yran totesi, eh, konferaatin lähestymistapa kannattaa huomioida. Me olemme tässä molemmat italialaisia ja tältä pohjalta liikkeelle lähteneet. Ja viime kerralla konferaatti varsin hyvin määritteli sen, miten pk-yrityksiä tulee tukea. Ja olen iloinen siitä, että lähditte liikkeelle teille tästä näkemyksestä. Ja tämänpäiväinen keskustelu sitten, jos se on samoilla linjoilla eh, konferaatin esityksen kanssa, niin silloin se varmasti on yhteisessä samoilla linjoilla myöskin eh, nyt tarkastelussa olevan esityksen kanssa. Se on hyvä asia. PK-yrityksiä on suojeltava, se on totta. Ja on tärkeää, että ymmärrämme, mistä puhutaan. Lainsäädäntöpuitteisto ja standardisointisäännökset ovat ensimmäiset sellaiset, joissa kustannukset eivät jäisi PK-yritysten maksettaviksi, nämä uudet standardit siis. Eli erityisesti on tuettava PK-yrityksiä, startup-yrityksiä, jotka sitten myöhemmässä vaiheessa saattavat laajentaa toimintaansa. Tietysti joskus, kun puhutaan PK-yrityksistä, puhutaan yrityksistä, joissa on 250 50 työntekijää. Minun mielestäni tällöin puhutaan melko suuressa yrityksestä, eli kannattaa näiden määritelmienkin suhteen olla tarkkana. Mutta oikein hyvä, jos tässä mennään ihan samalla linjalla kuin mitä konferaatikin esitti. Kiitos. Okay, um, thank you very much. Hyvä. Kiitoksia kaikille. Uh, the deadline and the schedule tämä määräaika, määräajat sopivat minulle. Plain, um, thank you very much. Kiitos työstä tämän aiheen kimpussa. Meillä on yli 200 tarkistusta tästä valiokunnasta ja paljon myös muista valiokunnista. Kovasti työtä on siis tiedossa kompromissitarkistusten väsäämisessä. Näin ollen Käsittelemme kompromissitarkistuksia 16. ja 17. päivä maaliskuuta, ennen kuin äänestämme sitten 24. maaliskuuta. Käsittelyn jälkeen äh, käsittelyssähän kyse on kompromissiluonnoksesta ja sitten äänestämme 24. maaliskuuta. Juuri valiokunta puolestaan äänestää 16. huhtikuuta. Jurihan on vastuuvaliokunta tervehtisin tässä yhteydessä Birminghamin yliopiston opiskelijoita. He seuraavat kokoustamme internetissä ja ovat seuranneet myös tämän mietinnön edistymistä osana opintojaan sisämarkkinoista. Nyt siellä on uusi kurssi EU-sta ja sisämarkkinoista. Harbour oli tässä aloitteellinen. Opiskelijat seuraavat asian käsittelyä osana opintojaan. Toivon, että kaikki tämä tuli hyvin selväksi opiskelijoille kautta Euroopan. Kiitoksia kovasti. And we're just going to take a couple of minutes to... Ihan muutama minuutti nyt taukoa, kun odotamme seuraavaa esittelijämme. We're waiting for Ildiko Galpel. Odotamme Kalpeltsiä paikalle. Voisiko joku ilmoittaa hänelle, että nyt käsittelemme hänen kohtaansa esityslistalla? Um, ladies and gentlemen, if I could just have... Hyvät naiset ja herrat, saanko hetkeksi huomionne? Olen ymmärtänyt, että esittelijä on parlamentin valtuuskunnan mukana ja hän palaa vasta keskiviikkona ja hän ilmoitti, että hän ei olisi nyt tänään paikalla. Tarkoitus oli kuitenkin, että Lopez olisi ollut hänen sijaisenaan tässä näkemysten vaihdossa, mutta selväsikään hän ei ole paikalla. Niin kuin tiedämme, aikatauluthan ovat vain suuntaa antavia. Nyt olen aika lailla nolona, kun joudun näin montaa parlamentin jäsentä, kiireistä jäsentä, pitämään odottelemassa Aivan vain tiedoksi me aina yritämme varata aikaa joustavalla tavalla, eli jos joskus olette esittelijän roolissa tai varjoesittelijänä, ettekä voi olla paikalla maanantai-iltapäivänä tai sitten tiistai-aamuna voisitte paremmin olla, niin aina sovitamme aikatauluun nämä reunaehdot. Nyt tämä ei ollut kuitenkaan mahdollista, koska esittelijä palaa keskiviikkona. Nyt kuitenkin EPP-koordinaattori on paikalla – Aloitamme näkemysten vaihdon ja hän on esittelijän sijaisena tässä aiheen käsittelyssä. Sopiiko näin? Kiitoksia, Andreas. Kävisimmekö lävitse varjoesittelijöiden näkemykset ja sen jälkeen kenties Lopeskin on paikalla. Tiedän, että esittelijä voi jälkikäteen katsoa kaiken tämän nauhoitettuna versiona. Kiitos siitä, että odotitte. Ensimmäinen puhuja on Nicola Dante ST-ryhmästä. Olkaa hyvä. Eh, grazie Presidente. Io... Kiitos puheenjohtaja. No, aion lähtemään liikkeelle, enkä ole kuullut tässä nyt alustusta, esittelen alustusta, mutta viime kerrallahan e, esittelijä nämä tärkeimmät kysymykset jo esiin nosti. Ja itse sitten olen tehnyt useitakin tarkistusehdotuksia, e, joiden ajatuksena olisi keskittyä näissä uudistuksissa, joita nyt talon ohjausjärjestelmään tehdään siten, että eh, saataisiin aikaan eh, parempi yhteys reaalitalouteen ja sisämarkkinoiden kehittämiseen ja ylipäätään työllisyyskysymyksiin. Eli näistä liikkeelle lähdimme omissa tarkistuksissamme. Ja vaikuttaisi siltä, että eh, muutkin tarkistuksia esittäneet kollegat ovat samoilla linjoilla olleet. On erittäin tärkeää muistaa se, mitä hyvää sisältyy tähän investointisuunnitelmaan, jonka herra Juncker on esittänyt. Se on varsin tärkeä ja saattaa hyvinkin olla strateginen merkitykseltään, kun sisämarkkinoiden kehittymisestä puhutaan. Ja toisaalta sitten joustavuustiedonanto sisältää myöskin tärkeitä elementtejä kun puhutaan talouden ohjausjärjestelmän liittyvistä uudistuksista, jotta voidaan parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää välineitä ja olemassa olevaa tilaisuutta. Ja nämä kaksi aspektia toivottavasti voidaan mahdollisimman hyvin yhdistää tarkistuksia esittäneet kollegat ovat eh, juuri tähän suuntaan menneetkin, eli kuinka parantaa investointiilmapiiriä reaalitaloudesta puhuttaessa, jotta saadaan todellista lisäarvoa Euroopan. Tässä on usean eh, kollegan tarkistuksesta kyse ja myöskin Schwab niitä on esittänyt ja todellakin niissä näihin avainsektoreihin, e, julkisiin hankintoihin, digitaalisten markkinoiden kehittämiskysymyksiin erityistä huomiota kiinnitetään myöskin e, liikenne, energiayhteydet, innovaatio e, ovat esillä ja se, että taloutemme pohjaisempaan kestävä pohjoisemman kehityksen suuntaan kehittyisi jatkuvasti. Tältä pohjalta itsekin olen tarkistusehdotuksia tehnyt ja pyrkinyt nimenomaan siihen, että se markkinoiden toimivuus paranisi, kun asiaa yritysten, pk-yritysten ja kuluttajien kannalta tarkastelee. Kriisi on taustalla, viime vuosien kriisi ja sisämarkkina eh, idea ehkä ei ole eh, riittävän voimakkaasti vielä eh, uudelleen esiin nostettu ja toivottavasti nämä tarkistukset saavat myönteisen vastaanoton. On tärkeää, että sisämarkkinoita onnistutaan kehittämään edelleen. Eurooppalaista yhtenäisyyttä tarvitaan, jotta Eurooppa pääsee kasvuun tielle ja jälleen johtoaseman maailmanlaajuisesti tarkastellen tulevina viikkoina eh, toivottavasti saadaan aikaan sellaiset kompromissiratkaisut, joissa eri prioriteetit ja vivahteet voidaan huomioida ja näin hyvä tasapainoinen esitys aikaan saada. Kiitos. Thank you, Antonio. Kiitos. Ymmärsin Antonio, että olet esittelijän sijaisena. Antoiko hän sinulle hänen puheenvuoronsa toimitettavaksi? Selvä. Kiitos Nikola. Great. Thank you, Chairman. Uh, so I will speak on behalf... Minä puhun siis Iliko Kalbelchin sijaisena. Hän on varapuhemies ja hän on nyt äh, valtuuskunnan mukana ja edustaa Euroopan parlamenttia, joten välitän hänen viestinsä tästä aiheesta. Ensinnäkin esittelijä pitää tervetulleena suurinta osaa esi- äh, tarkistuksesta. Hän katsoo, että Täytyy ponnistella edelleenkin ohjausjakson keskeisiin pilareihin. Hän katsoo, että sisämarkkinoiden tilanteen päivittäminen IMKON jäsenten toimista voisi olla myönteinen panos, hyödyllinen panos, kun pyritään tunnistamaan sisämarkkinoiden toiminnan esteitä. Tämä näkyy selkeästi niistä tarkistuksista, joista varjoesittelijät sopivat. Tämä on hyvä mahdollisuus käydä näkemysten vaihtoa siitä tavasta, jolla sisämarkkinoiden hallintoa voitaisiin syventää talouden ohjausjärjestelmän puitteissa. Me kaikki katsomme, että sisämarkkinoiden hallintoa täytyy parantaa. Jos tarkoitus on päästä Euroopan unionin moottoriasemaan, jolla kiihdytetään kasvua ja työpaikkojen luomista. Ja näin voitaisiin myös toimia rakenneuudistusten pylvänä EU-ssa. Tarvitaan korkean tason poliittista valvontaa niin, että keinotekoiset esteet poistetaan sen väliltä, mitä tapahtuu EUn välillä ja toisaalta jäsenvaltioiden tasolla. Tarvitaan tehokkaita välineitä, jotta sisämarkkinat voivat tuottaa hyötyjä sekä kansalaisille että yrityksille. Tämän lisäksi koordinointitoimiin tulisi ryhtyä. Täytyisi myös käsitellä sisämarkkinapolitiikkaan sidoksissa olevia aloja ja tehtävä ehdotuksia tähän suuntaan. On tehty tarko- tarkistus, jota esittäjä haluaa korostaa. Sen tarkoitus on toteuttaa maakohtaisia suosituksia paremmin. Esittelijä katsoo, että maakohtaisten suositusten omistajuutta tulisi vahvistaa. Tarkistuksessa ehdotetaan sitä, että täytäntöönpanon vahvistamisen ohella suositusten hyväksymisen tulisi olla ehtona investointisuunnitelman varojen käyttöönotolle. Carl Belch on vakavasti huolissaan siitä, miten tämä ehdotus toimisi käytännössä. Hän haluaisi kuunnella eteläisten varjoesittelijöiden näkemyksiä tästä aloitteesta. Kenties kollegat muistavat, että todettiin tosiasiana se, että komissio ei tänä vuonna ole omaa panostaan antanut sisämarkkinoiden integraation tilan osalta. Kollegat ovat tehneet tarkistuksia myös tästä aiheesta ja esittelijä pitää niitä tervetulleena. Voimme palauttaa luottamuksen ja ohjata EUn kasvun tielle, jos toimimme yhteistyössä. Me tarvitsemme tehokkaampaa sisämarkkinoiden hallinnointia. Jäsenvaltioiden on myös toteutettava muutoksia kansallisella tasolla ja samanaikaisesti niiden on odotettava säännöksiä sisämarkkinoilla. Totta kai esittelijä Carl Belch on kaikki varjoesittelijöihin yhteydessä ja tämän keskustelun jälkeen, jota seuraa internetissä. Terveiset hänelle. Hän odottaa kovasti kuulevansa kommentteja ja minäkin panen kaikki kommentit ylös, jotta voin välittää ne esittelijälle. Kiitos. That, that's great. I'm actually the ECR. Minä olen itse asiassa ECRn varjoesittelijä, joten puhun ECRn nimissä lyhykäisesti. Me olemme keskittyneet pitkälti siihen, miten sisämarkkinat voivat tuoda lisäarvoa talouskasvuun. Ja kun katsomme sisämarkkinoiden tuomia etuja, niin voimme saada aikaiseksi parempaa kilpailukykyä kasvua ja parantaa työllisyyttä Euroopassa. Meistä on hyvin tärkeää, että käytämme koko ajan hyödyksi talouden ohjausjärjestelmän rakenteiden puitteissa niin, että voimme poistaa esteitä täytäntöönpanon tieltä sisämarkkinoilla. Tarkoituksena on vähentää nimenomaisesti näitä esteitä sekä kuluttajien että yritysten osalta ryhmänä me olemme tukeneet tätä komissiota, olemme halunneet keskittyä täytäntöönpanon sisämarkkinoilla. Tämä on keskeinen aloite tästä näkökulmasta. Haluaisimme, että tämä mietintö, jota esittelijä työstää, todella keskittyisi tähän ulottuvuuteen. Tarkistus 34 on sellainen, jossa toteamme, että tarvitsemme kansallisia parlamentteja läheisemmin mukaan täytäntöönpanoon. Meidän mielestämme kyse ei ole pelkästään yritysten paremmasta huomioimisesta tai integraatiosta. Välttämättä täytäntöönpano ei ole aina seurannut säätelyä sisämarkkinoilla, eli tässäkin mielessä talouden ohjausarvoista tarvitaan. Esittelen tehnyt hyvää työtä. Hän on keskittynyt todella sisämarkkinaulottuvuuteen tässä lausunnossa, eikä ole harhautunut käsittelemään laajemmin talouden ohjausjärjestelmää. Näin tuleekin toimia, jos haluamme, että vastuuvaliokunta ottaa meidät vakavasti. Meidän tulee keskittyä nimenomaan sisämarkkinaulottuvuuteen. No, kysymys, jonka juuri esititte tarkistuksesta, jossa ehdotetaan, että varoja pidätettäisiin niiltä mailta, jotka eivät noudata maakohtaisia suosituksia. Olisin aika lailla huolissani tästä. Minun näkemykseni on ollut aina sen suuntainen, että kyseessä ovat suositukset, eivät määräykset. Jos olemme siinä jamassa, että katsomme, että Bryssel antaa määräyksiä ohjausjakson kautta ja talouden ohjausjärjestelmän kautta, niin sitten luomme kyllä tarpeetonta tyytymättömyyttä. Olemme käyneet pitkiä keskusteluja ja aiemmin siitä, pitäisikö olla enemmän porkkanaa niin, että noudatettaisiin sääntöjä, mutta varojen pidättäminen, tässä kohtaa haluaisin kyllä logiikasta tietää hieman enemmän. Minun ryhmäni ei tue vetomusta läheisempään seurantaan rahaunionissa tai sitä, että luotaisiin verounioni. Me haluamme avoimusta, avoimuutta verotukseen, läpinäkyvyyttä, mutta emme vetoa verotuksen harmonisoinnin puolesta. Tämän haluamme nostaa esille. Olin tyytyväinen, että esittelijä on allekirjoittanut myös monia meidän tarkistuksistamme. Haluamme varmistaa, että keskitymme todella sisämarkkinaulottuvuuteen ja myös investointisuunnitelmassa ja tässä lausunnossa ei pitäisi liian määrävällä tavalla tätä käsitellä, koska mehän, me, mehän laadimme oman lausunnon sitten strategisesta investointisuunnitelmasta. Nyt esittelijällä todella on muita velvoitteita, mutta kiitämme häntä kuitenkin hänen tekemästään työstä Ule Tornes on ALDE-ryhmän varjoesittelijä. Mutta sielläkin on sijainen nyt puhujana. Behalf of Mrs. Puhun rouva Tornesin puolesta. Hän ei valitettavasti päässyt paikalle yleishuomioita, vaikkakin tärkeitä sellaisia talouden ohjausjärjestelmässä on keskitetty siihen, että tarvitaan joustavampia sääntöjä ja uudistuksia. Ja kriisi todellakin oli hankala ja edelleenkin työttömyysluvut ovat korkeat ja kasvuluvut alhaiset. Mutta on osviittaa siitä, että Eurooppa pikkuhiljaa nyt on pääsemässä ulos kriisistä. 4,5 prosentista vuonna 2011, mitä velkaan tulee, on nyt pudottu noin kolmen prosentin velkalukuihin arvioihin vuoden 2014 osalta. Eli on tärkeää, että pitäydymme näissä talouden ohjausjärjestelmän puitteissa, emmekä anna kaikenlaisia poikkeusmahdollisuuksia jäsenmaille. Suurempi julkinen velka ei ole oikea tapa edetä ja edistää kasvua ja työpaikkoja. Hyötyä saadaan siitä, jos saadaan sisämarkkinat paremmin toimiviksi, jos jäsenmaat eh, lähdevät liikkeelle maakohtaisista suosituksista ja myöskin sitten paremmin ja tehokkaammin täytäntöönpanevat sisämarkkinadirektiivejä. Uskoisin, että tulokset näin paranisivat kaikkialla Euroopan unionissa sisämarkkinat eivät ole toimia kunnolla, jos päätöksiä ei täytäntöön panna. Ja parempi täytäntöönpano ja sääntöjen noudattaminen ovat näin avainasemassa. Tätä on painotettava myöskin lausunnossa. Tässä on jotain muitakin ehdotuksia, mutta tämä tulee olemaan suorassa yhteydessä esittelijän niiden tiimoilta. Kiitos. That was very clear. Thank you for Tämä oli hyvin selkeä puheenvuoro. Kiitos. Dennis de Jong on varjoesittelijä QE-ryhmästä. Onko kuesta joku? Pascal Vihreistä. Kiitos. Bien, c'est aujourd'hui, je saute. Hienoa. Minähän pääsen täältä nyt hienosti esille. Olen ylpeä tästä. Tervehdän tässä esittelijää, koska koska hän meitä siellä sähköisesti seuraa. Kiitokset hänelle siis työstä, tästä työstä. Um, Paskalavan pieni hetki. Nyt näyttäisi olevan jonkinlaista kaikua. Tämä on aika lailla järkyttävää. It's a very loud buzzing noise. Kova humiseva ääni kuuluu heti kun tulkkaus alkaa. Yeah. That's, that's the buzzing noise. No niin, juuri tuo ääni. Now it's gone. Nyt se katosi. Nyt emme kuule yhtään mitään. No. Ehkä minun mikrofonini. It's perfect. It's perfect. Okay. Okei, okay, nyt tämä taitaa toimia. Niin, siis ihan vilpittömästi tässä totean, että jos näitä sääntöjä tiukasti noudatetaan, niin samalla tietysti Euroopan kasvu- ja työllisyysongelmat tässä ratkotaan, ja minä tästä olen hyvin ilahtunut, mutta pelkään pahan, ettei tämä niin yksinkertaista ole. Tietysti tämä on hyvin tärkeä juttu, koska nämä säännöt on ö, nyt ö, muovattu ja niistä on päätetty, joten niitä tietysti pitäisi noudattaa. Ähm, mutta vihreiltä tähän on tullut aika vähän tarkistuksia. Ensinnäkin eh, ei pidä jääräpäiväisesti näitä lyhyen aikavälin vajeita seurata. Varmasti kaikki olemme tästä samaa mieltä. On hyvin tärkeää myöskin eh, saada lisää investointeja reaalitalouteen. Tästä varmasti olemme samaa mieltä. Tämä liittyy myöskin työllisyyteen ja kestävään kehitykseen siihen, että pyrittäisiin menemään sellaisille sektoreille, jotka ovat tulevaisuuden sektoreita. Ja tietysti myöskin tämä energiasiirtymä on suuri urakka tulevien vuosien aikana Euroopassa. Meidän kantamme tähän kuriohjelmaan, joka on ollut liian tiukkaa, liian ankaraa, eikä ole osoittanut tehokkuuttansa ainakaan tässä vaiheessa, niin pitäisi löytää tasapaino Tämä on siis tarkistus, jonka teemme kohtaan 27. Ja me korostamme sitä, kuten viimeksi jo sanoin, siis sitä, että uudet julkisiin hankintoihin liittyvät sosiaaliset ja ympäristölliset normit, niitä pitäisi siis myöskin pyrkiä auttamaan PK-yrityksiä, pienempiä yrityksiä Euroopan unionille. Nämä ovat erittäin tärkeitä juttuja ja niillä pitäisi siis saada myöskin julkisen talouteen myönteinen vaikutus pitkällä aikavälillä. Siis se, että on vahvistettava nämä julkisten hankintojen säännöt ja tämä on meidän mielestämme hyvin, hyvin keskeinen asia tässä. Kiitos. Would anybody else like? Haluaisiko joku vielä käyttää puheenvuoron? Eikö? Antonio? Yhteenveto? Kenties? I will, uh, of course you will. Seurasin keskustelua ilman muuta ja tulen eh, kertomaan sillä eh, ilman muuta huolista, jotka juuri te esiin toitte, mitä tulee eh, selkeän kantaamme ja ryhmän kantaan tästä verounionin asiasta. Ja vihreiden edustaja totesi, että nämä sosiaaliset kriteerit on tärkeä myöskin huomioida ja sitten julkinen rahoitus on myöskin tärkeä seikka, eli tulen nämäkin seikat eteenpäin viemään. Ja kuten tiedätte, hän tulee olemaan yhteydessä myöskin eh, liberaalikollegaan, eh, niin kuin kuulimme, eh, henkilökohtaiset kontaktit tullaan luomaan ja sitten tältä pohjalta sitten on mahdollista tarkastella myöskin kompromissiehdotuksia. Very quick. Kiitoksia kovasti. Tässä on varsin lyhyt aikataulu, koska Ekon joutuu tekemään tiivillä aikataululla työtä. Me äänestämme seuraavassa kokouksessamme 16. 17. maaliskuuta tästä aiheesta. Seuraava kohta esityslistalla, johon voimme välittömästi siirtyä, koska esittelijä on nyt salissa. Vitsi, vitsi. <laughs> Thank you. Is, um, uh, but it's not a joking matter. No niin, asia ei kuitenkaan ole mikään vitsi, vaan ihan vakavasti otettava asia. Tässä on tehty kovasti työtä Kyseessä on lausunto Euroopan energiaturvallisuusstrategiasta. Esittelijämme on Felis Huismenova. Ette varmaankaan tässä valiokunnassa ole vielä puhunut. Tervetuloa ja kiitos tästä. Varmaankaan en ääntänyt nimeä oikein. Pahoittelen sitä. Очевидно että Проекто становището относно стратегията на Европейския Niin, todella. Euroopan ähm, energiaturvallisuusstrategia on hyvin tärkeä kysymys parlamentille ja erityisesti meidän valiokunnallemme. Energiastrategia pyrkii niin sanottuun yhteiseen energiaunioniin. Ja tällä osa-alueella, kuten hyvin tiedätte, meillä on hyvin paljon ongelmia ja odotamme tietysti, että nämä ongelmat nyt ratkeavat. Meillä on 82 tarkistusta, jotka on jätetty ja pääasiassa voin olla samaa mieltä äh, niistä suurimman osan kanssa mutta kun ajattelen tarkistusten koordinointia, niin uskon, että meidän pitäisi pitäytyä hyvin tiiviisti niissä toimivaltuuksissa, jotka IMKO-valiokunnalla on. Ja tämä siitä syystä, että meillä on tietty katsantokanta ja tietysti hyvin erityislaatuinen vastuu sisämarkkinoiden suhteen ja kuluttajan suojan suhteen. Joten meidän tulisi seurata tätä kehystä energiaturvallisuusstrategian osalta. Ja ITRE-valiokuntahan on jo joitakin tarkistuksia jättänyt. Nyt meidän vuoromme on muodostaa joitakin tarkistuksia. Näin ollen meidän pitäisi pyrkiä olemaan vielä tarkempia. Ja tällä tavalla meidän tarkistuksistamme tulisi vielä tehokkaampia. Esimerkiksi meidän tulisi tarkastella näitä tukuhintoja ähm, energiasektorilla ja antaa riittävästi tietoa kuluttajille, jotta he voisivat tehdä vapaasti valintansa. Olisi myös kehitettävä sellaisia standardeja, ähm, standardeja, mutta meidän tehtävämme ei ole tarkastella ulkoisia äh, suhteita, kuten vaikkapa suhteet kolmansiin maihin ydinenergiaa ja äh, myöskin uusiutuvat energiavarat ovat kaikki, nämä kaikki ovat sellaisia yleisiä kysymyksiä, jotka menevät meidän valiokuntamme toimivaltuuksien ulkopuolelle. Ja uskon, että meidän tulisi keskittyä äh, tehokkuusnäkemyksiin äh, ja kuluttajan suojaan tässä asiassa. Kiitos. Thank you, that was extremely clear. Kiitos, se oli hyvin selkeää. Kiitos tästä katsauksesta EPPn varjoesittelijä on Lopes Isturis, olkaa hyvä. Thank you again. Kiitos. Olen aika paljon samaa mieltä esittelijän kanssa. Pitää rajoittautua valiokunnan toimivaltuuksiin jotta äh, kantamme saataisiin hyväksytyksi myöskin ITRESSä. Ja erityisesti haluaisin tässä käsitellä joitakin tarkistuksia, joita olen jättänyt ja joista olen samaa mieltä ja haluaisin kommentoida nyt näitä. Erityisesti 3 ja 44 tarkistukset ovat sellaisia, ja nämä ovat minun tarkistuksiani ja tässä esittelijä on samaa mieltä kanssani, samoin myöskin muun muassa Ildiko Galpelts. Haluan korostaa näissä tarkistuksissa, että keskeinen syy tälle Euroopan energiaunionille on se, että meillä olisi energian sisämarkkinat, jotka ovat täysin yhdentyneet, ja tätä varten tarvitaan tietysti äh, äh, käyttöönottoa. On myöskin hyvin tärkeää, että meillä on jäsenvaltioiden kesken riittävät siirtomahdollisuudet ja energiaverkot. Tarkistus 55 joka on myöskin minun tarkistukseni ja jota Paunova ja Galpelts voivat myöskin tukea, tähtävät parempaan rakennusten energiatehokkuuteen ja haluan myöskin korostaa sitä, että hyvin tärkeillä sektoreilla, minun tapauksessani juuri erityisesti kun kysymys on matkailusta, voitaisiin todella hyötyä energiatehokkuudesta Euroopassa ja kansallisella tasolla ja myöskin korostamme sitä, että tarvitaan ja toimia myöskin asuntosektorin kanssa todella sellaista pitkän aikavälin strategiaa, jolla voitaisiin energiaköyhyydestä päästä eroon. Sitten kolmanneksi mainitsen 73 tarkistuksen, 74 tarkistuksen, se on esittelijä, minä kannatan sitä tässä vaaditaan komissiolta, että se ryhtyisi toimenpiteisiin, kuten kolmannessa sisämarkkina, energia- ja sisämarkkinapaketissa todetaankin, jotta voitaisiin myöskin auttaa energian tuottajia ja on hyvin tärkeää, ettei tässä pelkästään vain oteta huomioon kuluttajia, vaan myöskin tukkuenergiamarkkinat 79 Paunovalta, jossa korostetaan sitä, että myöskin myöskään ETS tässä ei pitäisi olla sellaisia toimia, joilla millä lailla estetään tätä, että yritykset voivat paremmin energiaa tuottaa kautta Eurooppaan. Tarvitaan Euroopan laajuisia verkkoja ja tätä minä tuen. Toinen aihe josta viimeksi on puhuttu, ovat nämä energiset, energiasaarekkeet. Ja tässä Gal Peltz on samaa mieltä kysymys on siis näistä Euroopan alueista, jotka eivät ole sidoksissa näihin energiaverkkoihin, nämä niin sanotut energiasaarekkeet. Ja mm, lopuksi vielä haluan 20 kuusi tarkistusta tukea. Siinähän on tarkoitus saada aikaiseksi kompromissi, olen ymmärtänyt oikein. Ja tässä ajattelen erityisesti kuluttajia Euroopassa ja jäsenvaltioissa, jotta voitaisiin valistaa heitä pitkällä aikavälillä ja saada lisää tietoisuutta sosiaalisella alalla energian kulutuksesta. Ja nämä kaikki yhdessä varmastikin Ähm, yhdessä ähm, johtaa siihen, että saamme hyvän äh, tekstin IMKON näkökulmasta, jotta taataan tämmöinen hyvä eurooppalainen energiastrategia. Ja olemme tehneet todella oikein hyvää yhteistyötä äh, esittelijä Huisminovan kanssa ja haluan kiittää häntä jo etukäteen siitä, että hän on hyvin ottanut huomioon EPPn, minun ja kollegoiden jättämät tarkistukset. Kiitos. Thank you very much, Jens Nilsson. Kiitokset ja sitten Jens Nilsson, S&T. Kiitos puheenjohtaja. Tarkistusehdotukset osoittavat, että e, siinä tavassa, e, miten tarkastelemme e, sisämarkkinoiden kehittymistä er, Belgian kannalta katsottuna on paljonkin yhteistä. Ja uskon, että varmasti onnistumme saamaan aikaan hyvän tekstin näiden tarkistustenkin pohjalta. Kaiken kaikkiaanhan lainsäädäntöä pyritään parantamaan, jotta sisämarkkinat toimisivat nykyistäkin paremmin. Ja tärkeää on pitää esillä nämä kysymykset. Eli ei tule ajatella ja puhua pelkästään energiavarmuudesta ja toimituksen turvallisuudesta, vaan on erittäin tärkeää painottaa muitakin tärkeitä elementtejä. Esimerkiksi on syytä lähteä liikkeelle siitä, että energialähteet, fossiiliset energialähteet voitaisiin hyödyntää mahdollisimman täysimääräisesti. On pyrittävä välttymään virheiltä, ja liialliselta riippuvuudelta muista esimerkiksi Venäjän toimituksista. Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen on myöskin erittäin tärkeä asia, yhtä tärkeä kuin toimitukselliset kysymykset. On erittäin tärkeää, että hyödynnetään kunkin jäsenmaan vahvuudet parhaalla mahdollisella tavalla. Ja jos energiariippuvuutta onnistutaan vähentämään niin hyvin kuin mahdollista, olemme oikealla tiellä. On erittäin tärkeää, että uusiutuviin energiamuotoihin kiinnitetään jatkuvasti riittävästi huomiota. Ja mitä tulee sitten tilanteeseen vuonna 2030, on erittäin tärkeää, että toimitusvarmuus on esillä ja myöskin uusiutuvien energialähteiden käyttöosuus. Ja on erittäin tärkeää, että energiaoikeuksien liittyvässä kysymyksessä keskustellaan eri ryhmissä, mutta energiavarmuus eh, ja energiakysymykset ovat sinällään eh, jäsenmaiden toimivaltuuksiin kuuluva asia, vaikka tietysti eh, Euroopan unioni tekee parhaansa, jotta tilanne jäsenmaatasolla myöskin paranisi entisestään. Kiitos. Thank you very much. Um, for the... Kiitos. ECR, Anneli Van Busset. Dankjewel, uh, voorzitter. Um, bij het lezen van de amendementen stelde ik uh, net als... Kiitos, puheenjohtaja. Aivan niin kuin esittelijä, minäkin olen pannut merkille, että me olemme aika lailla samoilla linjoilla. Sehän on tietenkin hyvä asia. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kertoa hieman lisää omista tarkistuksistani me teimme tarkistuksen, toisen niistä, joka menee asian ytimeen, energian mm, alan turvallisuuteen. Me teimme tästä tarkistuksen, koska halusimme, halusimme varmistaa sen, että vältymme tilanteelta, jossa EU tai tietyt jäsenvaltiot tulevat yhdestä toimittajasta riippuvaisiksi ja näin voivat ajautua ongelmiin. Voi syntyä energiasaarekkeita, niin kuin jo mainittua. Haluaisimme myös keskittyä kasvuun ja työllisyyteen. Tätä ei voi liikaa korostaa. Sen takia mielestämme tulisi edetä komission ehdotuksen suuntaan ja luoda energiaunioni. No sitten vapauttaminen ja kilpailu. Tässähän kilpailu kulkee käsi kädessä integraation kanssa ja kuluttajat saisivat parempia mahdollisuuksia. Tämän valiokunnan tulisi nimenomaisesti keskittyä tähän ulottuvuuteen, aivan niin kuin esittelijäkin toteaa. Olemme tästäkin tehneet tarkistuksen, nimittäin tarkistuksen numero yhdeksän, Aivan niin kuin sanoin, tässäkin olemme aika lailla samoilla linjoilla esittelijän kanssa. Tarkistuksen 57 osalta tarkoitus on sisällyttää uusi kohta tähän osaan. Kyse on uusiutuvista energianlähteistä, jotka voivat tarjota meille suuria mahdollisuuksia ja niiden tulisi olla Euroopan unionin energiatarjonnassa huomattavassa asemassa. Kaikissa jäsenvaltioissa kuitenkaan ei ole samoja mahdollisuuksia hyödyntää uusiutuvia energianlähteitä. Esimerkiksi minä tulen Belgiasta ja Flanderista. Meillä on paljon mahdollisuuksia hyödyntää tuulivoimaa. Mm, samanlaista mahdollisuutta kuitenkaan ei ole käytössä kaikissa jäsenvaltioissa. Haluaisimme, että tämän suuntainen sananmuoto sisällytettäisiin tähän kohtaan. Me muiden tapaan olemme myös tehneet tarkistuksia, aivan niin kuin Sanderkin. Haluaisimme myös korostaa parempia yhteyksiä jäsenvaltioiden välille. Sen takia teimme tarkistuksen 61. Yhteen kytkennät ovat tärkeitä. Niiden avulla jäsenvaltiot voivat yhdistää verkkonsa ja näin saadaan myös parempi toimitusvarmuus pitkällä aikavälillä. Tarkistukset 49 ja 17 käsittelevät tätä kysymystä. Haluaisimme tehdä myös tarkistuksen, joka liittyy olemassa oleviin puutteisiin markkinoilla. Jäsenvaltioiden on varmistettava se, että kilpailu on reilua. Tämä kysymys totta kai on tärkeä tälle valiokunnalle. Kyllä tässä on paljon voitettavaa. Lopuun vielä haluaisin selkeyttää tarkistustamme 69. Me haluamme sellaiset sisämarkkinat, jotka toimivat hyvin. On ryhdyttävä tiettyihin toimiin, jos haluamme tämän toteuttaa. Erityisesti energiainfrastruktuuria on edelleen kehitettävä. Niin ikään on varmistettava, että meillä on samat säännöt, että vahvistamme sääntöjä kapasiteetin jaon osalta. Näin saamme paremmat integroidut energiamarkkinat aikaiseksi. Mielelläni tuen kollegoiden tarkistuksia, jotka ovat aika lailla yhteneväisiä meidän tarkistustemme kanssa ja varmasti tätä kautta pääsemme myös kompromisseihin. Mielelläni teen yhteistyötä jatkossakin. Kiitos. There's still nobody from the GUE. Edelleenkään GUEsta ei ole ketään, joten Pascal Durand seuraavana listalla. Jos joku haluaa vielä puheenvuoron, niin kirjoittautukaa listalle. C'est vraiment euh, ma journée. No, tämähän on oikein onnen päivä minulle. Saan tällä tavalla puheenvuoroja tuosta vaan ja ennen Guea peräti olen jo puhunut liikaa tänään, joten hyvin lyhyesti vain haluan kiittää ensinnäkin esittelijää hyvin tehdystä työstä, siitä, että keskustelut on otettu huomioon ja että myös tässä on keskitytty juuri IMKON työsarkaan. Tätä soveltamisella on siis rajoitettu. Tämä on oikein hyvä. Meillä on tässä asioita, joista olemme samaa mieltä kyllä. Energiatehokkuus, kyllä. Ehdottomasti tämä on prioriteetti. Tätä on kehitettävä edelleen, koska tämä on oikeastaan ihan legitiimi päähän pinttymä meille, kun ajatellaan pieniä yrityksiä, pk-yrityksiä, nehän ovat hyvin tärkeitä Euroopassa, niin energiatehokkuus liittyy asuntoihin ja sellaisiin juttuihin, joita ei, joiden tuotantoa ei voida siirtää, joten Tämä on hyvinkin tärkeä asia, että energiatehokkuutta työstetään. Tämä on hyvä muistuttaa ja itse asiassa tämä on yksi niistä avaimista, jolla voidaan noudattaa näitä Euroopan unionin sitoumia. Tämä on ehkä ainoa eriävä kanta näistä uusiutuvista energiavaroista, koska nehän eivät ole pelkästään vain hyviä työpaikkoja ajatellen, vaan myöskin kun ajatellaan kasvihuonekaasupäästöjä, joita meidän täytyy vähentää. Tämä tuo tehokkuutta myöskin siihen, että saadaan aikaiseksi suurempaa energiariippumattomuutta Euroopassa. Kyllä siis energiatehokkuudelle, kyllä uusiutuville, kyllä myöskin, kuten viimeksi sanoin, ja tämä ei ideologisista syistä, vaan ihan järkisyistä, kyllä näille yhteyksille, kyllä sille, että nämä energiasaarekkeet poistetaan Euroopan unionin sisältä. Meidän on pyrittävä saamaan tässäkin aikaisemmaksi enemmän Euroopan unionia yhteistyötä ja meidän täytyy siis pyrkiä energia-asioissa kaiken kaikkiaan yhdintymään. Tämä on ihan arkipäiväinen asia, mutta tämä on tämän päivän todellisuutta myöskin työllisyys- ja sosiaalikysymyksessä köyhyys on hyvin tärkeä kysymys ja se myöskin liittyy vaikkapa ravintoon ja kaikkiin hyödykkeisiin ja tähän vuosituhanteen. Siis uusiutuvat energiavarat, paremmat yhteydet ja myöskin kuluttajien valistaminen, älyverkot ja niin poispäin. Kaikki sellaiset asiat, jotka parantavat läpinäkyvyyttä ja antavat kuluttajille mahdollisuuden käyttää tätä puhdasta tuotantoa. Tässä valitettavasti Ranska on toiminut ikään kuin energiaa ei maksaisi mitään eikä olisi minkäänlaisia rajoitteita ja meillä on ollut ihan hurjistunutta tarjouspuolen politiikkaa, mutta on hyvin tärkeää, että kuluttajat voivat tehdä vapaan valinnan valistuneella tavalla. Tämä on siis erinomainen mietintö ja olen vakuuttunut siitä, että pääsemme hyviin kompromisseihin. Kaja Kallas. Kaja Kallas. Yes. Uh, thank you. Uh, Kiitos. Kommentoisin hieman esitettyjä tarkistusehdotuksia. Ensinnäkin isäten energiaverkostojen yhdistäminen, varsinkin kun älykkäistä verkosta puhutaan, näin energiaa voidaan säästää. Ja tämä on hyvä asia myöskin energiaturvallisuuden kannalta ajatellen. ICT on suuri myöskin merkitykseltään. Kun energiaturvallisuudesta puhutaan ja keskustelua aiheesta käydään, niin varsin usein jäsenmaat eh, tarkastelevat asiaa oman energiaturvallisuuden turvallisuutensa kannalta. Ja jos eh, EU-tasoisesta keskustelusta on kyse, niin olisi tärkeää myöskin eh, paremmin huomioida Eserin rooli joka tätä markkinaloutta kokonaisuudessaan tarkastelee. Tämän lisäksi olisi painotettavaa sitä, että sisämarkkinoiden, eh, energian sisämarkkinoiden hyvän toimivuuden suuri merkitys on asia, joka vaikuttaa ei pelkästään tukkuhintoihin, vaan myöskin jälleenmyyntihintoihin ja se ilman muuta on asia, jota meidän poliitikkoina myöskin on syytä painottaa. Thank you, uh, Chair. Just, uh... Kiitos puheenjohtaja. Vain kaksi sekkaa. Ensinnäkin, kun katsomme tätä strategiaa, niin täytyy ensinnäkin perehtyä siihen, mistä energia, energiamme tulee, mistä se saadaan. Meidän on katsottava energian lähteitä. Yksi oleellinen seikka tässä liittyy TTIP-neuvotteluihin Meillä on tässä mahdollisuuksia saada amerikkalaiset tuomaan öljyä ja kaasua Eurooppaan. Nythän näin ei tapahdu. Tämä pitää pitää mielessä. Toinen seikka on se, että on katsottava myös sisäisiä markkinajärjestelyjämme. Monissa jäsenvaltioissa edelleenkin on säännellyt hinnat, ja tästä on paljon hallaa omalle energiaturvallisuudellemme. Tämä tarkoittaa sitä, että on vähemmän kannusteita investoida oman infrastruktuuriin. Tämä näkyy yhdistyneessä kuningaskunnassa. Meillä on siellä varastointiongelmia todella, mutta infrastruktuuri ei ole hyvällä tolalla, koska ei ole investointikannustimia. Tätäkin on tutkittava ja miten toimimme sisäisesti. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Kiitos kaikista kommenteista on hienoa, että perehdymme tähän mietintöön ja tarkistuksiin, koska edellisellä kaudella Itressä käytin tähän aiheeseen paljon aikaa. Tästä valiokunnasta tulevat kommentit kyllä saavat arvostusta osakseen. Kuluttajan suoja ja sisämarkkinaulottuvuus siis on arvostettu ulottuvuus ja se, miten markkinamekanismit toimivat. Kommentit tästä aiheesta ovat arvostettuja. Tarvitaan kapasiteettimekanismia, integrointia tietoja, ja viestintätekniikan osalta. Tämä kaikki on hyödyllistä. He ovat myös tietoisia siitä, että energiasektori on sellainen ala, jossa todella kaivataan kovasti investointeja. Esittelijän kommentit ja myös muiden ryhmien kommentit siitä, että säädellyt hinnat aiheuttavat hallaa investoinneille. Mielenkiintoista sitten nähdä, miten tämä ulottuvuus jatkossa huomioidaan asian käsittelyssä. Ja sitten kuluttajansuoja. Olisi ollut hienoa nähdä äh, kuluttajan suoja ja avoimuusnäkökulmia tässä. Kenties täytyy vielä kuluttajansuoja kysymyksiä käsitellä toisemman kerran muussa yhteydessä kuin tämän mietinnön yhteydessä. No sitten vielä esittelijä. Onko vielä lisäkommentteja loppuun? Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä kaikkia. On ollut ilo tehdä kanssanne ja varjoesittelyiden kanssa yhteistyötä. En tietenkään voi huomioida kaikkia seikkoja, jotka esiin tuotiin keskustelun yhteydessä, kun kompromissiehdotuksia työstän, mutta pyrin kuitenkin saamaan aikaan sellaisen lausunnon, joka eh, selkeästi esiin tuo ne energiaturvallisuuteen liittyvät seikat, jotka eh, tälle valiokunnalle kuuluvat. On tärkeää, että sanamuodot joita esitämme, eivät ole liian yleisiä, vaan riittävän spesifisiä, kun olemme yhteydessä päävaliokuntaan. Eli kompromissiehdotukset tulen 16.3. esittämään valiokunnalle ja todellakin vielä kerran kaikille lämpimät kiitokset ja toivottavasti lopputulos tulee olemaan hyvä. Thank you very much. So, um... Kiitoksia kovasti. Kompromissitarkistusten käsittely on 16. maaliskuuta ohjelmassa ja äänestämme 17. maaliskuuta. Kiitos kaikista kommenteista. Seuraava kohta esityslistallamme on näkemysten vaihto Frans Timmermansin kanssa. Hän on komission ensimmäinen varapuheenjohtaja. Tämän kohdan käsittely käynnistyy noin 13 minuutin kuluttua. Voimme pitää pienen taudon, jos jotakin miellyttää. Palatkaa takaisin muutama minuutti ennen viittä. Kiitos. I think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

Thank you, ladies and gentlemen. Um, so we're... naiset ja herrat, meillä on suuri kunnia näin iltapäivällä saada komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans vieraksemme. Hän vastaa paremmasta sääntelystä, oikeusvaltion periaatteesta ja perusoikeus kirjaliittyvistä kysymyksistä. Maltava työsarka, niin kuin tiedämme. Tämä valiokunta on aina pitänyt suurena vastuukysymyksenä parempaa sääntelyä. Näen nyökkäilyjä koordinaattoreiden taholta. Tämä valiokunta on jo ennen minun liittymistäni niin vastannut paremmasta säätelystä. Pidän sitä hyvin tärkeänä. Aiemman puheenjohtajan alaisuudessa hyvin tärkeänä pidettiin sitä, miten saadaan parempia vaikutusarvioita ja miten meidän ajatuksemme otetaan asianmukaisesti huomioon ennen kuin teemme tarkistuksemme lainsäädäntöön. Tämä valiokunta mielestäni on hyvin innoissaan näkemyksistänne paremman sääntelyn osalta ja siitä, miten voimme parantaa toimielinten välistä työtä tämän osalta. Te kierrätte käsittääkseni nyt valiokuntia. Tervetuloa IMKOon ja kiitos tästä prioriteetista. Ette tarvitse tämän kummempia esittelyitä. Äh, mielellämme kuuntelemme teitä ja teidän sanomaanne. Frans, voinko antaa suoraan puheenvuoron teille? President and, um... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos siitä, että minulla on mahdollisuus tulla tänne teille puhumaan ja erityisesti teitä kuuntelemaan, koska äh, juuri teidän kommenttinne ja kysymyksenne ovat äh, hyvin olennaisia minun työssäni. Parempi sääntely, parempi lainsäädäntö on varmasti tässä keskustelumme aiheena Öö, haluaisin tavata sellaisen henkilön, joka sanoi, että en halua parempaa lainsäädäntöä, haluan huonompaa lainsäädäntöä. Joten tämä on ehkä pikkusen hassukin tämä termi, koska tietysti kaikki haluavat parempaa lainsäädäntöä. Mutta jos sitten mennään konkreettisempiin näkökohtiin, niin silloin itse asiassa näkökulmat alkavat eriytyä aika nopeastikin. Ja minulle tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan paremmin tehtyä työtä lainsäädännön sorvaamiseksi sillä tavalla, että se olisi helpommin jäsenvaltiossa toteutettavissa, ettei se luo liiallisia hallinnollisia taakkoja. Ja jos tietoisesti, ja että tehdään tämä työ tietoisesti eikä vain vahingossa, siis kysymys ei ole pelkästään vain siitä, että tehdään uutta lainsäädäntöä, vaan toimielimiin kaikilla tasoilla todella kuuluu se, että uskotaan, että jos on olemassa ongelma, niin poliitikkojen täytyy tehdä lakiehdotus, jolla tämä ongelma ratkaistaan. Ja sitten on tietysti toinen lisäelementti, joka pätee Euroopan tasolla – elementti, jota komissiossa, ilmeisesti myöskin parlamentissa käsittääkseni, ajatellaan että jos halutaan keskittyä prioriteetteihin, niin silloin voi saada ystäviä, mutta ei pelkästään vain ystäviä, vaan nämä prioriteetit kenties eivät ole toisten ihmisten prioriteetteja. Ja ää, tämä siis tarkoittaa sitä, että jätetään pois joitakin asioita. Euroopan unionin toimielinten luonteelle on ominaista, että että käytännössä voidaan sanoa, että kenties olisi samaa mieltä näistä prioriteeteista, mutta pidä sinä omasi itsellesi ja minä pidän omani itselleni ja sitten meillä on tällainen hieno joulukuusi, jossa on valtava määrä erilaisia ehdotuksia komissiolta, jotka menevät tänne parlamenttiin. Ja minusta on siis hyvin tärkeää, että sovimme siitä, mitä prioriteetteja meillä on. Tämä oli pitkälti viime Euroopan vaalien kampanjoinnin aiheena ja tätä täytyy siis miettiä. Ollaan isoja isoissa asioissa, pieniä pienissä asioissa ja äh, tarkoituksena on siis äh, tehdä äh, useita, 24 tärkeää ehdotusta, ja useita vedetään sitten pois. Ähm, ähm, nämä ehdotukset tehdään piakkoin. Ja lisäksi uskon, että tiiviimpi yhteistyö kaikilla tasoilla parlamentin, komission, neuvoston välillä ja erityisesti jäsenvaltioiden kesken jo olemassa olevan valvomisen otteen on asia, jolla varmasti voidaan äm, parantaa asioita, koska loppujen lopuksihan tarkoituksena on olla äm, kansalaisten palveluksessa emme ole täällä lainsäädäntöä varten, vaan teemme lainsäädäntöä kansalaisiamme varten. Tarvitaan lisää kasvua, työpaikkoja. En nyt mene kaikkien yksityiskohtiin, lakeihin, joilla tämä on tavoitteena, mutta tarkoituksena on myöskin vähentää byrokratiaa, keskittyä lainsäädäntöön sillä tavalla, että siitä tulisi tehokkaasta, poistaa sellaista lainsäädäntöä, joka ei ole enää tehokasta tai ei ole enää tarpeellista jotta markkinat toimisivat ja että kansalaisten oikeuksia suojattaisiin. Tämä alustukseksi ja nyt mielelläni kuuntelen huomiotanne ja näkemyksiä. Kiitos. Thank you. Maybe it's easy. Kiitos. 16 jäsentä on nyt salissa ja olettaisin, että kaikki haluavat esittää kysymyksen. Kaikki ovat siis puhe- puhelistalla. Sopiko näin? Käydään ensin lävitse koordinaattorit, jos 16 jäsentä nyt, ja meillähän on aikaa noin tunti, jos haluamme, että komissaari myös vastaa. Eli puh- minuutin puheenvuorot. Evelyn Gebhardt aloittaa. Andreas Schwab. Andreas Schwab. Aioin aloittaa naisilla ensin, mutta... But I don't care if you don't, did you... No, äh, voin ehkä vähän, vähän lyhentää aikaa vielä. Mutta, hyvät naiset ja herrat, äh, Hyvä puheenjohtaja, haluan onnitella tästä työohjelmasta ja sitä, mitä sanoitte. On erittäin tärkeää, että säännöt ovat selkeät ja niistä lähdetään liikkeelle. Hoikin aikaisemmin totesi, että kun sääntelyä laaditaan EU-ssa, niin tilanne on niin kuin ihmissuhteissa. Aina joku on ystävä, joku vähemmän. Ja näin on direktiivin asetustakin osalta, eli tämä oli hyvä huomio. EVP piti hyvänä sitä, että näinkin selkeät puitteet työohjelmalle on nyt laadittu, koska näin tehdään selvemmäksi ja avoimemmaksi ulospäin se, mitä EU:ssa tapahtuu olette nyt täällä ja vastaatte myöskin REFIT-ohjelmasta, jolla siis byrokratiaa pyritään purkamaan. Ja vasta tulevana vuonnahan lähemmin siihen palataan. Ja komissaarit, jotka yksittäisiä aiheilla tarkastelevat jo nyt työstävät asiaa. Esimerkiksi sen suhteen, mitä osto-oikeuteen tai kuluttajaoikeusdirektiiville tulee tapahtumaan. 2016han Refitin puitteissa saadaan asiasta lähempää tietoa, mutta jo kova ja jo tässä vaiheessa eh, mallisopimuksia tältä pohjalta hahmottelee. Ja sitten toinen seikka vielä tässä yhteydessä yhdessä kollegoiden kanssa, kun näitä varapuheenjohtajien koordinointitehtäviä eh, tarkastelimme ja ne halutaan vakavasti ottaa, niin eh, olimme yhteydessä. Sitten varapuheenjohtajan totesimme, että on sellaisia aihealuja, eh, jossa näkemyserot samaan asiaan saattavat olla varsin vastakkaiset. En ole vielä varapuheenjohtajalta saanut vastausta tähän mennessä, mutta uskomme, että tämä uusi rakenne tuo tuloksia mukana, mutta te ensimmäisenä varapuheenjohtajana toivottavasti pidätte huolen siitä, että pääosastot todellakin eh, noudattavat ohjeita, joita ylemmältä tasolta ovat saaneet. Kiitos. Thank you. Evelyn Gephardt. Kiitos, Evelyn Gephardt. Kiitos. Jos pidätte sosiaalidemokratia tärkeinä, niin me emme tätä lähestymistapaa tietenkään. On hienoa, että pääsitte tänne kertomaan omista kannoistanne sosiaalidemokraattina toteaisin, että totta kai olemme paremman lainsäädännön kannattajia ja myöskin on hyvä, jos byrokratiaa voidaan purkaa. Toisaalta on pidettävä mm, huoli siitä, että oikeuksia, esimerkiksi kuluttajansuojan oikeuksia ei tässä myöskin sitten samalla pureta. Tässä meille sosiaalidemokraateille menee punainen viiva, joka ylittämistä emme voi hyväksyä. Ja sitten kysyisin seuraava asia. Ensinnäkin sitä, miten pidätte huolen siitä, että komission jäsenet olisivat lähemmin yhteydessä Euroopan parlamentin esittelijöihin? Esimerkiksi sellaistakin on tapahtunut, että tuoteturvallisuusasioista vastaavaan esittelijän ei komissiosta oltu lainkaan yhteydessä, kun aiheeseen liittyvää lakia laadittiin, vaikka Jean-Claude Juncker nimenomaan ja tekin esiin vahvasti olette tuoneet sen, että Euroopan parlamentti olisi vahva komission kumppani. Ja kysyisin myöskin sitä, miten Euroopan komissio aikoo tarkastella digitaalisien yhtenäismarkkinoiden asiaa. Tämä on varsin tärkeä aihealue ja katsoisin, että se yhtenä, tai sen ainakin tulisi kuulua tähän prioriteettiluetteloon mutta komission osastoilla ilmeisesti eh, vedetään vähän eri suuntiin tässäkin asiassa. Ja ehkä olisi hyvä nyt todellista tietoa saada asiasta sen suhteen, mitä komissiossa nyt todellisuudessa tästä aiheesta ajatellaan. Tämä valiokunta toivoo voivansa digitaalista sisämarkkinoista laatia lausunnon. Se tulee sitten Evelinin ryhmälle. Eli tästäkin meillä on paljon työtä valiokunnan uutena vastuualueena. Sitten Johnson, ICR. Chairman and welcome Commissioner. Uh... Kiitokset, tervetuloa. ECR-ryhmässä tuemme kovasti sitä, minkä kuulee teidän sanovan näitä yleisiä ajatuksia, joita olette esitellyt, mutta se, että kuinka nämä sitten konkreettisesti toteutetaan, tästä, tässä teitä seuraamme. Haluan ottaa esille kolme kysymystä. Ensinnäkin, kuinka säädellään paremmin ja ollaan joustavampia Siis, että puututaan asioihin jo ennen kuin ne toteutetaan, äh, jotta voidaan turhan säätely välttää. Pari esimerkkiä. FATMOS-asetus muun muassa – se aiheutti vaiheessa suuria ongelmia ja tietysti myöskin YMP-uudistus, se on vähän erilainen osa-alue, mutta periaatteet ovat kuitenkin samat, kun kysymys on täytäntöönpanosta, niin silloin ehkä huomataankin, että eihän tämä näin menekään, eikä tätä ole helppo laittaa täytäntöön. Nämä ovat usein ennustettavia ongelmia. Ensimmäinen kysymykseni liittyy siis tähän, kuinka tähän puututaan toiseksi. Meitä kiinnostaa kilpailukyky testit, ähm, lainsäädännön valmistelu, kuinka siis äh, tarkastellaan sitä, kuinka lainsäädäntö oikeasti auttaa Eurooppaa ja eurooppalaisia yrityksiä. Tämä on asia, mikä meitä kiinnostaa, äh, äh, liike-elämän ja yritysten toiminnan edistäminen. Ja kolmas elementti on ehkä hiukan poleminen, mutta kun kävitte ECR-ryhmässä pari viikkoa sitten, niin sanoitte, että tuo päätieteellinen osaston päällikkö jää, tai tuo virka jää siis, no, <laughs> joka tapauksessa on selvää, että jotkut asiat eivät ole täysin selviä tältä osin. Siis haluaisin tietää, mikä tarkkaan ottaen on se periaate, mistä pidetään kiinni. Olen kuullut, että tätä asiaa tutkitaan ja että saamme tästä raportin ennen kesää. Siis haluaisin tietää, mikä menettely tässä tulee kysymykseen ja haluaisin muistuttaa myöskin, että ilman todella tieteellisiä todisteita emme saa aikaiseksi myöskään parempaa lainsäädäntöä. Uh, Dieter, next. Dieter. Liberaaliryhmästä. Thank you, Vice. Kiitos Viki, kiitos varapuheenjohtaja alustuspuheenvuorostanne. Olen täysin kanssanne samaa mieltä. Totesit, että kaikki haluavat parempaa sääntelyä ja tarvitsemme prioriteetteja. Sanoitte myös, että paholainen piilee yksityiskohdissa. IMKossa me teemme lausuntoa Riifitistä. Meidän ehdotuksemme on, että jotta hallintotaakkaa EU-tasolla voidaan vähentää, meillä tulisi olla selkeä metodologia ja määriteltyissä olevat tavoitteet. Meidän on poistettava esteitä, jotta tämä toteutuu, mutta on muistettava myös ihan numerot ja luvut. Me tarvitsemme myös vuoropuhelua kaikkien sidosryhmien kanssa, järjestökentän kanssa – työmarkkinaosapuolten kanssa, liike-elämän osapuolten kanssa, kaikkien kanssa, jotka ovat tässä prosessissa mukana. Olettekohan samaa mieltä kanssani siitä, että jotta tehtävänne toteutuu ja jotta viiden vuoden kuluttua voitte sitten todeta, että sain aikaiseksi sen, mitä halusinkin, että tarvitsisimme määrällisiä tavoitteita ja metodologiaa siitä, miten parempaa säätöllä voitaisiin mitata. Kiitos. Commissioner, I'm going to stop now. Komission jäsen, nyt keskeytämme tämän kierroksen. Koordinaattorit on nyt käyty. Vihreitten ja GUEN koordinaattoreilla on hyvin aktiivinen rooli tässä valiokunnassa. Ei olisi reilua, jos syntyisi päinvastainen käsitys, mutta muiden täytyisi vielä ilmantua koordinaattoreiden kokouksiin, jotta tietäisitte, mitä niissä tapahtuu. Kiitos. vastaan esitettyihin kysymyksiin. ryfit asia on esillä parhaillaan itse. Olen yhteydessä komission jäseniin ja varapuheenjohtajiin, jotta asia saa mm, tarvitsemansa huomioon, että tämän konkreettista saadaan aikaan. Mitä tulee tähän komission työohjelmaan, vaikuttaa siltä, että paljon poliittista painosta tarvitaan, jotta todellakin huolella läpikäydään kaikki asiat ja se, mitä resitohjelman tulisi mukaan ottaa. Toteaisin kuitenkin, että en ole mikään ideologi tässä asiassa, vaan suhtaudun asiaan käytännöllisesti. Usein törmään Refitin ja varmaan sääntelyn huonoon maineeseen. En tiedä, mistä tämä huono maine on alkuunsa saanut aikaisemmasta komissiosta tai siitä, miten asiaa käsiteltiin, mutta aina kun asian esiin nostaa, varsinkin niiden ihmisten kanssa, joilla on sama poliittinen tausta kuin itselläni, niin e, sanotaan, että no, tässä taas pyritään ympäristö- ja e, sosiaalioikeuksia polkemaan. On vahinko, että tällä hankkeella on tällainen maine. Ja niinpä toivoisin, että asiasta voitaisiin hyvä kuuleminen järjestää ja saada selkeä arviointi sen suhteen, mitä olemme ehdottamassa, sen sijaan, että jo alun alkaen ajateltaisiin, että tämän on oltava huono juttu joka tapauksessa. Ja siksi toivoisin, että teidän kannattaisi hyvä kuulemistilaisuus järjestää aiheesta. Robian Kovska on hyvin motivoitunut luomaan parempia yritysmahdollisuuksia varsinkin pk-yrityksille. Ja komissiossa näin ollen ollaan kovastikin sitä mieltä, että erityisesti keskiössä tässä tulisi pk-yritysten olla, koska isot tytöt ja pojat kyllä osaavat itsestään huolta pitää kotopuolessa ja myöskin täällä Brysselin kuplassa. Eli he ovat aika hyviä saamaan äänensä kuuluviin, hoitelemaan lainsäädäntöä myöskin, ottamaan lainsäädännön määräykset käyttöön tarvittaessa, koska ilman muuta heillä on erilainen kapasiteetti kuin PK-yrityksillä. Se on ihan selvä asia jo konkin vuoksi. Ja PK-yrityksissä ihmiset tekevät kovasti töitä ja haluavat onnistua eh, yritystoiminnassaan ja kaikenlaiset eh, lisätaakat eh, heille ovat hankalia ja kannattaa katsoa, miten tulisi menetellä. Ja tämä pätee myöskin kuluttajaoikeuskysymyksiin ja muihin mainittuihin direktiiveihin myyntiosto-oikeusdirektiivi Common European Sales Right-direktiivi tässä esimerkiksi mainittiin. Ja herra Schaap totesitte, että varapuheenjohtaja Seskovitsin olette olleet, y- ei kun Ansipin, Ansipin olitte yhteydessä. Hyvä, kun otitte asian esille. Tulen varmistamaan ja pidemmän huolen siitä, että vastauksen myöskin tulette saamaan. Hyvä, että nostitte asian esille. Ja Rova Gebhard totean, että ei tässä pyritä heikentämään oikeuksia eikä ympäristön suojeluun liittyviä kysymyksiä, vaan parempaan sääntelyyn pyritään. Eli olisi tärkeää saada aikaan Euroopan tasoinen puitteista 2028 kansallisen sijaan. Ja näin se, mitä tässä ollaan ehdottamassa, ei ole mikään ihan uusi asia. Olemassa olevista toimivalta- ja toimivaltajakokysymyksistähän tässä liikkeelle lähdetään. Joitain lainsäädäntöjä on vuosikymmenten päivitetty, mutta varsinaista tarkistusta ei ole sitten tehty, ei välttämättä EU-tasolla eikä kansallisestikaan. Ja olisi hyvä, että Euroopan parlamentin tuella ja valiokuntanne tuella ei pelkästään nyt pyrittäisi luomaan uutta lainsäädäntöä, vaan huolella läpikäytäisiin olevassa oleva lainsäädäntö. poliittisestikin voi paljon voittaa, jos ei aina katso vain eteenpäin, vaan joskus katsastaa myöskin hieman taaksepäin jäsenmaissa monet ihmiset olisivat kiitollisia, jos tässä onnistuttaisiin ja näin tehtäisiin. Ja Minulla on melko lyhyt kokemus tästä komission työohjelmasta, mutta kuitenkin eh, seikat, joita olemme ehdottaneet parlamentille, nimenomaan lähtevät liikkeelle siitä, että pyrimme paremmin fokusoimaan asiat, joita tarkastelemme. Eli kannattaa käydä läpi huolla erilaiset tehdyt ehdotukset ei asioihin välttämättä poliittista näkökulmaa liity, vaan on yllättävää, kun tajuaa, että ai tämäkin asia on vielä olemassa, eikö se nyt voi jo vetää pois. Näin käy varsin usein. Ja jos jäsenmaat saataisiin mukaan tähän hankkeeseen kansallisesti paremmin, niin uskon, että voisimme saada aikaan hyvinkin paljon. Olen käynyt useissa jäsenmaissa tässä viime aikoina ja poliittinen sitoutuminen korkeammalla mahdollisella tasolla monessa jäsenmaassa – Espanjassa kävin viime viikolla. Siellä ainakin korkeammalla poliittisella tasolla sitouduttiin asiaan. Sama pätee Ranskaan, Saksaan, Saksassa. E, olen käynyt menen huomenna sinne ja sitten seuraavalla viikolla e, vuorossa on yhdistynyt kuningaskunta. Sehän on ollut eturintamassa aina näissä kysymyksissä. Eli haasteita tietysti jäsenmaillakin on, kun sitten puhutaan asioista kansallisesti ja alueellisesti tai osavaltiotasolla. Eli kyllä tehtävää tässä kovin paljon vielä on jäljellä ja Euroopan parlamentti toivottavasti on vahvasti mukana tässä hankkeessa. Sillä toimielimet eh, joskus Äh, tuovat esiin näkemyksen, että kun olemme erilaisia, niin se luo meille olemassa olevan mahdollisuudet, mutta ei aina tästä tule liikkeelle lähteä lainsäädäntötyössä. Ja hyvä on, jos yhteistyö mahdollistuu parlamentin kanssa ja olen pahoillani, jos yhteydenottoja ei ole riittävästi ollut esittelijöihinne. Tulen pitämään huolen siitä, että parlamentin jäseniin ja esittelyyn erityisesti komissiossa tullaan olemaan riittävän hyvin yhteydessä. Ja sitten digitaaliset yhtenäismarkkinat ilman muuta on myöskin erittäin tärkeä asia. Se on komissiolle tärkeä. Ja tässä puhutaan ihan uuden tyyppisestä lainsäädäntökehyksestä ja puitteistosta. Jos katsotaan sitä, miten digitaalitalous on kehittynyt, ja tämä ehkä on asia, jota te myös täällä tarkastelette, niin perinteinen tapa luoda lainsäädäntöä ei välttämättä eh, pysy ihan mukana näiden eh, nopeiden eh, markkinoiden kehityskäänteiden kanssa. Uutta, modernia tulee paljon ja Joskus ehkä kuluttajan turvallisuus ja oikeudet saattavat olla myöskin eh, vaakalaudalla, jos tyyppisestä kuviosta lähdetään liikkeelle, mutta sitten eh, kaikki kehittyykin sellaisen talouden suuntaan, jossa tarjotaan hotellihuoneita eh, pitämättä kiinni säännöstä, jotka sitovat tavallisia hotelleja, niin silloin tietysti tilanteeseen tulee puuttua. Tästä on muitakin esimerkkejä. Joskus ehkä olemme mm, liian innoissamme modernista taloudesta, pidämme sitä kiinnostavana, modernina lapset ovat innoissaan, no eiköhän se sitten hyvä juttu ole, no ehkä, mutta ei välttämättä. Ja on tärkeää, että hallitukset kaikkialla suhtautuvat riittävän varovaisesti ja tarkasti näihin kysymyksiin. Ja kuluttajasuojakysymyksiä ei suinkaan saa unohtaa näissä yhteyksissä myöskään ja digitaaliset yhtenäismarkkinat on asia, jota on myös tästä vinkkelistä tarkasteltava ilman että päädytään tilanteeseen, jossa ylisäännellään. Sekään ei tietenkään olisi hyvä tapa toimia. Parempi sääntely, eh, joustavampi menettely jos oikein ymmärsin herra Dalton puheenvuoronne, niin ilmeisesti pyritte siihen, että vaikutusten arviointi eh, ei liittyisi vain lopputulokseen, vaan koko eh, menettelyyn, jotta paremmin ymmärtäisi sen, eh, miten muutokset käsittelyn yhteydessä parlamentin ja neuvoston välillä tulevat huomioiduksi, kun vaikutuksia tarkastellaan. Ja tämä on myöskin asia, joka kiinnostaa meitä kaikkia, sillä kompromissin aikaansaaminen neuvoston ja parlamentin välillä on joskus niin kovin hankalaa, että eh, kompromissin aikaan saaminen tulee itse tarkoitukseksi, eikä enää kiinnitä niinkään huomiota siihen, mitä on aikaansaatu ja onko mahdollista, että kompromissi on täytäntöönpantavissa kunnolla jäsenmaissa. Ja varsin tärkeää näin ollen olisikin, että olisi olemassa riippumaton taho, kaikista kolmesta toimijoista riippumaton taho, joka lopussa tarkastelisi tilannetta myöskin muutosvaiheissa, jotta todella tiedämme, mitkä ovat käytännön vaikutukset tehdyllä päätöksellä. Mutta olette todella oikeassa siinä, että helppohan asia on näin sanoa, mutta käytännössä hankalampi toteuttaa. Sillä se tarkoittaisi käytännössä sitä, että tulee voida joskus haastaa kompromissi, joka kovin ponnistuksin toimielinten välisesti on aikaan saatu. Sillä jos vaikutusten arviointi halutaan kompromissin suhteen todella toteuttaa, niin silloin tulee voida olla mahdollista myöskin sitä vielä muuttaa, jos lopputulos on negatiivinen ja tätä ehkä on vähän hankala hyväksyä kolmessa toimielimessä. Mutta jos siihen suuntaan mennään, mihin ilmeisesti te toivoitte, niin tämä elementti tulisi huomioida. Ja teoriassahan siis tietysti on helppo puhua, mutta käytännössä kyllä tämän asian läpivienti toimielimissä olisi melkoinen urakka ja homma. Mutta ehkä sitä kannattaisi yrittää. Ja kilpailukykytesti, tämän tulisi olla osa vaikutusten arviointia ja tätä voidaan kehitellä myöskin, kun katsotaan eh, minkälainen kokoonpano eh, saadaan aikaan tälle johtokunnalle myöhemmässä vaiheessa eh, eri jäsenmaiden valvova johtokunta olisi sikäli hyvä, että riippumattomia e, ihmisiä olisi riittävästi mukana e, ja näin ollen näitä arvioita ei voitaisi kumota pelkästään institutionaalisten äänien voimalla. Eli näin olisi mahdollista e, toteuttaa tämä kilpailukykyelementti myöskin tässä menettelyssä. Ja tämä asia ilman muuta kannattaa ottaa lähempään tarkasteluun. Mitä tulee tähän tieteelliseen asiantuntijaan, tiedän kyllä, mitä tässä on tapahtunut. Muistan hyvin, mitä Eserassa tapahtui. Yhdessä asemassa oli melkoinen mylläkkä onneksi vain yhdessä kuitenkin, mutta Olemme sataprosenttisesti kuitenkin sitoutuneet siihen, että eh, riippumatonta tieteellistä eh, neuvoa on mahdollista poliittisessa päätöksenteossa saada. Tästä pitkään on keskusteltu. Eh, Verasin kanssa, joka on todellakin sitoutunut tämän asian hoitamiseen. Hänellä on hyviä näkemyksiä tässä asiassa tutkimuksen ja kehityksen suhteen varsinkin, ja varsin tärkeänä hän pitää tätä riippumatonta tieteellistä tiedottamista, ja nythän vain katsoo, miten tämä parhaimmalla tavalla voitaisiin toteuttaa, ja herra puheenjohtaja Jonker ilman muuta mm, myöskin tämän esiin nosti, ja on myöskin sitoutunut tähän asiaan. Ja hän yhdessä ja sen Verosin kanssa tulee eh, kesän mennessä esittämään lähempiä näkemyksiä tähän liittyen. Refit oli jo esillä ja sitten toimijoiden eh, mukaan ottaminen jo eh, prosessin alkuvaiheessa ja läpi koko prosessin on tärkeä asia. Monissa jäsenmaissa on kokemusta asiasta ja se on hyvä asia. Esimerkiksi Saksan valvonta Eli meiltä sain varsin vakuuttavia e, kokemuksia kuulla. Myöskin Tanskassa on tehty kovasti mm, töitä asian eteen. Eli emme kyseenalaista sitä poliittista tavoitetta, johon halutaan lainsäädännöllä päästä. Tämän asian, josta tehdään poliittiset päätökset, mutta halutaan kuitenkin katsoa sitä metodia, miten tavoitteisiin päästään, sillä käytännössä tiedetään, mikä toimii hyvin ja mikä ei ja Tanskan hallituksen kanta oli todella vahva tässä, kun ohjeita annetaan, niin hallitus voi joko noudattaa ohjeita tai sitten esittää perustelut sille, miksi se ei ole noudattamisen valmis. Määrälliset tavoitteet, miten niihin suhtaudun? Suhtaudun myönteisesti kaikkiin ehdotuksiin, jotka toimivat hyvin. Eli hyvät ehdotukset ovat tervetulleita. Eli pyrin eh, sellaisiin ratkaisuihin, jotka toimivat eh, käytännössä määrällisetkin tavoitteet. Miksipä ei, jos Euroopan tasolla voidaan ajatella, että ne myös toimivat. Eli sellaiset eh, kansalliset menettelyt, jotka voivat Euroopan tasolla toimia, ovat ilman muuta tervetulleet. Olen valmiit niitä tarkastelemaan, jos niistä sidosryhmille voi hyötyä olla. Jos emme saa tätä asiaa nimittäin hoidettua riittävän nopeassa aikataulussa, niin myönteiset odotukset, joita nyt on varsinkin PK-yrityksillä Euroopan unionissa, tulevat pettymään. Ja se olisi iso isku omalle uskottavuudellemme. Ja tällä tarkoitan sitä äh, tarkoittaa meitä kaikkia, koska äh, normaali maailma ei tee eroa komission tai parlamentin tai neuvoston välillä, vaan se olisi isku sitten meille kaikille. Eli joko me, meidät sitten hirtetään yhtenä yksikkönä tai kaikki erikseen, mutta todellakin olen sitä mieltä, että juuri nyt on ponnisteltava ja juuri nyt on pyrittävä parempaan lainsäädäntötyöhön. Um, so on my speaker... Kiitos puhujalistalla ovat Sibyl, then Olga Shenlova, then Ivan Stefanich, then Nicola Danti, then Sergio uh, Gutierrez Pietro. Then, um, Jens, thank you. Um, then um, Annelien Bossel, then Lisa Yakansari, Birgit Kollenlangen, Marlene Trostineski, and Christelle has just joined us as well, and me at the end. So please. Kristelkin on tullut paikalle ja minä itse olen viimeisenä listalla. Lyhyitä kysymyksiä. Jatkamme. I also welcome us. Kiitos. Kiitos Minäkin haluan tästä kiittää ja kiitos siitä pragmatismista, jota tänään olette osoittanut. Mutta kuitenkin on hyvä vielä tietää, mihin yksinkertaistamisella pyritään. Markkinat ovat hyvin pirstaloituneet. Tarvitaan siis paljon aikaa lupien saamiseen, erilaisten lupien eri jäsenvaltioista. Tarvitaan erilaisia testejä, tuplatestejä sertifikaatteja. Hyvin paljon työtä menee hukkaan ja komissio on tehnyt tietysti oikein hyvää työtä kartoittaessaan, kuinka paljon VKT voitaisiin saavuttaa, jos tämä kaikki saataisiin kunnolla toimimaan, joten tarvitaan looginen keskustelu yksinkertaistamisesta, koska tietenkään siinä ei ole myöskään kysymys siitä, että poistetaan oikeuksia. On hyvin kiireellistä, että mietitään sitä, millä Euroopasta saadaan kilpailukykyisempi, mutta että keronmaksajien rahaa ei tähän käytetä turhaan. Ja sen takia haluaisinkin kysyä teiltä siitä, kuinka jäsenvaltiot ovat itse asiassa joutuneet suuremman protektionismin tielle kuin aikaisemmin. Tämä on sellainen todella asia, jonka toivon olevan teidän asialistanne päivittäin. Meidän täytyy toimia myöskin yhdessä. Meidän pidä pyrkiä kompromisseihin, joita ei voida toteuttaa. Ja minä näen asiaa sillä tavalla, että me emme ole pelkästään vain säätelijöitä, vaan meidän täytyy olla asioiden avittajia ja edistäjiä. Tuntuu siltä, että asiat vanhentavat ennen kuin edes lainsäädäntö on saatu aikaiseksi. Ja tämä on todella Refitin haaste, kuinka saadaan todella pitäviä tulevaisuuden suunnitelmia, todisteita niistä – todisteita siitä, että tämä asiat toimivat yhteen nettineutraaliudesta. Toivomme myöskin, että tarvitaan myöskin tähän digitaalitalouteen sisämarkkinan näkökulma. Meidän mielestämme postipalvelut ja niiden toteutuminen ovat hyvin tärkeä asia sisämarkkinoille, erityisesti juuri sähköinen kauppa. Ja jos olen ymmärtänyt oikein, ette aio ehdottaa postipalveluita palvelupakettia. Haluaisin tietää miksi. Mielestäni me tarvitsemme sen. Toinen seikka sitten liittyy ähm, peruspostipalvelupakettiin. Ja tässä tietysti kysymys on myöskin äh, kuluttajista, äh, äh, kestävästä ruoantuotannosta. Ja haluaisin tietää myöskin, kuinka komissiossa tätä ähm, palveludirektiiviä vie eteenpäin. Děkuji za Pane místopředsedo, vítejte. Kiitos, että saan puheenvuoron. Tervetuloa varapuheenjohtaja valiokuntamme. Olen iloinen, kun kuulin sen, mitä teillä oli sanottavaa digitaalisista sisämarkkinoista. Asiahan liittyy myös huonoja puolia. Te käsittelitte työ ohjelmaa, komission tämän vuoden työohjelmaa ja sitä, minkälainen uudelleen laadinta on tulossa tästä kauppamyyntidirektiivistä. Toivon, että tämä tarkoittaa sitä, että saamme aikaiseksi korkealaatuista, korkean tason kuluttajan suojaa. Samanaikaisesti toivon, että saamme varmuutta myös yritysten näkökulmasta. Yritykset toimivat digitaalisilla sisämarkkinoilla ja ne tarvitsevat toimintavarmuutta. Sitten haluaisin käsitellä eu lainsäädännön täytäntöönpanoa kautta unionin. Tämä on tärkeä aihe ja kyse on tässäkin paremmasta sääntelystä. Parempi sääntelyhän tarkoittaa sitä, että laadimme lakeja ja standardeja, jotka ovat täytäntöön pantavissa. Pohdin tässä, mikä on komission rooli ja miten parlamentti voisi olla tässä avuksi. Kiitos. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos varapuheenjohtaja äh, rohkeudestanne ja äh, IMKO-valiokunnan tuen kyllä saatte. Ja esittäisin kaksi kysymystä liittyvät seikkoja, jotka esiin nostit. Ensinnäkin uusi eh, tieteellinen asiantuntijataho ja sitten eh, nykylainsäädännön täytäntöönpano asia. Tämä ensimmäinen kysymykseni. Kysyisin seuraavaa. Onko tarkoitus tehdä jotain lainsäädännöllisiä muutoksia myöskin, sillä joissain jäsenmaissa on varsin menestyksekkäästi käytetty eh, riippumattomia konsultteja, eh, kun on pyritty vähentämään sääntelytaakkaa. Ja voisi olla ehkä hyvä jotain tämän tyyppistä tehdä myös EU-tasolla. Ja mielellään kuulisin, mitä mieltä olette tästä. Ja sitten toinen kysymys menee samaan suuntaan kuin äskeinenkin puhuja esitti kustannuksia syntyy siitä, että nykylainsäädäntöä ei kunnolla täytäntöön panna ja kysyisinkin teiltä, aiotteko jotenkin kattavammin, yleisluontoisemmin ja konkreettisemmin hoitaa tämän asian? Kiitos puheenjohtaja, hyvä varapuheenjohtaja. Teillä on hankala tehtävä edessä. Ne kaikkihan haluavat aina yksinkertaista selkeyttä eh, asioita ja totta kai eh, mekin olemme mukana tässä suuressa hankkeessa. Ensin tietysti kannattaa lähteä analysoimaan olemassa olevaa lainsäädäntöä ja viitaan tässä kahteen seikkaan. Ensinnäkin suoja lainsäädäntöön ja sitten toinen asia, joka liittyy julkisiin hankintoihin. Ennen kuin kompromissi näistä kahdesta ehdotusta aikaan saadaan, on pitänyt tehdä kovasti taustatyötä, sillä sovellettava lainsäädäntö ei välttämättä ole ollut byrokraattinen, mutta sitten kun on vuosia ollut olemassa lainsäädäntö, niin tällöin myöskin byrokraattinen koneisto on ollut estenä sille, että muutokset olisivat mahdollistuneet. Aina uusia sääntöjä uusi koneisto esittää ja sitten sääntöjä tulee koko ajan lisää lisää ja näin syntyy tällaisia suuria byrokraattisia koneistoja ja ne itse sitten monesti estävät muutokset ja mahdollisuuden purkaa tätä byrokratiaa. Ja tätä taustaa vasten sitten toivoisin, että eh, tähänkin asiaan puututtaisiin että komission jäsenet pyrkisivät yhdessä neuvoston kanssa määrittelemään tärkeät lainsäädäntöhankkeet sellaiset, jotka mahdollistavat yritysten kasvun ja työpaikkojen luomisen, mutta että myöskin huomioitaisiin sellainen lainsäädäntö, joka on varsin vanha ja byrokraattista. Ja e, ehkäpä jotkut e, byrokraatit itse ovat estämässä muutosten onnistumisen. We'll take those four and then we'll do... Otamme nämä neljä kysymystä ja jatkamme sitten vastausten jälkeen. Thank you very much. Um... Kiitos. Useat puhuivat siitä, että markkinat ovat sirpaloituneet ja toisaalta toimeenpanosta. Ja tämä on aivan oikein. Yksi seuraus, johon ei ole pyritty, viime vuoden, viiden viime vuoden kriisin aikana ja joka on itse asiassa ollut asialla tulkoin päivittäisenä kirjallisena asiana on ollut se, että on jätetty huomiota sisämarkkinat ja erityisesti vastuu toteuttaa niitä koskevia sääntöjä täysimääräisesti toimivaltuuksiemme mukaan. Ja komissio, tämä komissio ponnistelee sen eteen, että jäsenvaltiot todella panevat täytäntöön sen, mistä on sovittu EU-tasolla. Ja tässä käytämme sellaisia välineitä, joita komissiolla on, jotta jäsenvaltiot ovat vastuullisia tästä toimeenpanosta. Ähm, tässä tarvitaan lisää ponnisteluja. Ensinnäkin siitä syystä, koska ihan yksinkertaisesti, jos jotain, jostain asiasta tehdään laki, niin kyllähän sitä sopii noudattaa. Toisekseen myöskin, koska uskon, että jos sisämarkkinat toimivat paremmin, niin se on hyvin olennainen asia työllisyyden ja kasvun luomiseksi Euroopan unionissa. Ja kolmanneksi, koska uskon, että jos alamme olla liian löyhäkätisiä tässä, niin pelkään pahoin, että Protektionismi monissa jäsenvaltioissa tulee osaksi vastausta eikä niinkään osaksi ongelmaa, joten kaikista näistä syistä uskon, että komission on ponnisteltava enemmän tässä. Ja voin taata teille, että Vestager, komission jäsen Vestager, on hyvin sitoutunut tähän asiaan ja hänellä on hyvin voimakkaat näkemykset tästä. Ja tuen häntä tässä jotta voimme taata tämän asian toteutumisen. Tämä ei varmasti aina, äh, tämä ei kenties herätä aina myönteisiä reaktioita jäsenvaltiosta, mutta tämä kuuluu komission vastuuseen ja me kannamme tämän vastuun hyvin vakavalla tavalla. Jos haluamme digitaalisen yhtenäismarkkinan luoda, äh, siellä on varmasti satoja tuhansia potentiaalisia työpaikkoja valtavia voittoja eurooppalaisille investoijille ja liike-elämälle, elinkeinoelämälle, niin uskon, että meidän on taattava todella tämän markkinan toteutuminen parin vuoden kuluessa, eikä tämä tietenkään ongelmitta tapahdu, koska tämä on aivan uusi osa-alue ja myöskin markkinat ovat täysin pirstaloituneet digitaalisissa kysymyksissä. Voin näitä moniakin esimerkkejä tästä yrittäkääpä vaikka ostaa jotakin netistä toisesta jäsenvaltiosta ja mm, kovasti se kyllä ongelmia aiheuttaa, että nämä tavarat tuodaan kotiin. Toinen esimerkki, että, että mielelläni katson jalkapalloa, mutta maksan aikamoisia summia, että Hollannissa näen monia Äh, matseja, mutta kun taas tulen Belgiaan, niin äh, en pysty enää tästä oikeudesta nauttimaan, koska markkinat ovat täysin kiinni, joten ähm, jos halutaan nauttia äh, digitaalisen yhtenäismarkkinan ulottuvuuksista, niin kyllä tässä pitää jotakin asialle tehdä, enkä ole varmasti ainoa, joka näyttelee. Sitten näistä postipalveluista ja tämä nettineutraalius tarvitsemme tiiviimpää yhteistyötä myöskin jäsenvaltioiden ähm, parlamentin kanssa ja myöskin tällä televiestintäpakettia täytyy tarkastella. Se on hyvin tärkeä kysymys. Gunther Oettinger on tähän hyvin sitoutunut, sillä jos äh, tietoviestinnässä ei ole tasaveroisia toimintamahdollisuuksia, niin eihän digitaalisesta yhtenäismarkkinastakaan mitään tule. Nämä asiat ovat siis kaikki sidoksissa toisiinsa. Sitten postipalveluista tätä asiaa vielä tarkastelemme. Emme ole vielä lopullista päätöstä tehneet, vaan komissio asiaa seuraa tällä hetkellä. Sitten kestävä äh, elintarviketuotanto. Olen tietoinen siitä, että äh, elinkeino elämä ja eri osapuolet pyrkivät toimimaan reilusti myöskin tuottajia kohtaan. Minä en vastusta itsesäätelyä, ähm, mutta sen pitäisi kuitenkin toimia instrumenttina ja pitäisi tarkastaa, että toimiiko se. Ja jos se toimii, niin se on ihan hyvä juttu, mutta jos se ei toimi, niin silloin kenties täytyy tehdä joitakin ehdotuksia. Mutta Tämä olisi hieno kokemus, jos tämä voitaisiin toteuttaa ilman, että me joudumme lainsäädäntöä tässä ehdottamaan. Se olisi hienoa, jos sidosryhmät tähän pystyisivät ja uskon, että tähän pitäisi enemmänkin Euroopassa mennä kaiken kaikkiaan. Sitten äh, palveludirektiivin nollatoleranssi. En ole ihan varma, ymmärsinkö tämän asian täysin, joten voisin palata tämän ehkä myöhemmässä vaiheessa, koska en ole ihan varma, ymmärsinkö tämän asian oikein. Sitten sitten tämä täytäntöönpano, sen jo kävi lävitse, samoin myöskin komission sitoutuminen tähän. Uskon voimakkaasti riippumattomiin neuvoihin, ei pelkästään vain tieteellisiin neuvoihin, kun siis laaditaan lainsäädäntöä, niin tarvitaan lisää riippumattomuutta, avoimuutta, tietysti myöskin asiantuntemusta Tämä on sellainen elementti, jonka haluan ottaa esille, kun neuvoston parlamentin kanssa keskustelemme paremmasta lainsäädännön tekemisestä tästä lähtien siitä, että meillä olisi uusi toimielinten välinen sopimus. Ja sivuminen sanoen itse asiassa tätä äh, on tarkasteltava erityisesti tätä kiperää kysymystä näistä äh, toimeenpanosäädöksistä. Tämä on asia, äh, sillä parlamentti ja neuvostohan näkevät eri tavalla sen, kuinka tätä asiaa pitäisi käsitellä. Ja komissio yrittää sitten siinä löytämään sellaisen ratkaisun, jonka molemmat osapuolet voisivat hyväksyä. Niin, tieteellinen riippumattomuus. Joo, tästä puhuin jo. Herra Dante kysyi näistä poisvetämisistä mm, Komissio siis esittelee, tai te kaikki tiedätte, mitä suunnitelmia meillä on, olette ne nähneet, ja virallisesti esittelemme ne teille komission päätöksenä piakkoin, ja sitten voimme keskustella näistä ehdotuksista. Kiitos. Gracias, presidenta, y muchas gracias. Kiitos. Ja kiitos äh, varapuheenjohtajalle, että olette täällä iltapäivällä täällä kanssamme. Olen samaa mieltä siitä, että parempi lainsäädäntö on tarpeen, mutta tämä on aika yleinen tämä asia. Haluaisin tietää, kuinka tästä tehdään konkreettisempi, parempi lainsäädäntö tietysti on johtanut siihen, että tiettyjä lakeja vedetään pois syystä tai toisesta ne ovat vanhentuneita tai niillä ei ole mitään poliittista merkitystä enää, mutta se ei myöskään tarkoita sitä, että jätetään jotakin porsaanreikiä äh, tai vähennetään suojelua äh, vaikkapa kansalaisten, yritysten tai kuluttajien suojelua. Mielestäni täytyy olla konkreettisempia. Äh, parempi lainsäädäntö ei myöskään tarkoita sitä, että yksinkertaistetaan vaikkapa sosiaalikysymyksiä tai heikennetään tai vaikkapa sosiaalikysymyksiä käsitellään vähemmän. Jos jollain äh, alalla äh, sitten äh, tätä voitaisiin toteuttaa, niin juuri varmasti sisämarkkinoilta tarkoittaa sitä, että myöskin homologisoitaisiin, yhdennettäisiin tiettyjä toimia. Ja on hyvin tärkeää, että kaikki osapuolet olisivat tässä mukana. Konkreettinen seikka, en tiedä kuinka olette tämän sitoneet tuohon ohjausjaksoon, joka on sellainen keino, jolla saataisiin poliittisempaa yhdenmukaisuutta jäsenvaltioiden toimintoihin. Tässä pitäisi olla tällainen linkki. En usko, että olisi millään ristiriitaista, että tehtäisiin parempaa lainsäädäntöä ja että pyrittäisiin tekemään myöskin parempaa politiikkaa juuri tällä osa-alueella, siis yhtenäismarkkinoilla. Yes. Nils. Thank you, Chair. And, uh, uh I... Kiitos. On ST-ryhmästä varjoesittelijä Refit asiassa. Ja paljon jo sanoittekin eh, tästä asiasta siitä, mitä halusin kysyä. Kuten Evelin jo totesi, meillä on eh, jossain eh, punainen viiva, mitä tulee tähän mietintöön. Ja tämä liittyy nimenomaan siihen, että lainsäädäntö ei saa puuttua ympäristösuojelukysymyksiin, kuluttajaoikeuskysymyksiin. Ne on säilytettävä ja on erittäin tärkeää, että kaikki tukevat tätä. Ja haluamme painottaa tätä seikkaa nimenomaan siksi, että hyvin vahvat voimat pyrkivät hyödyntämään mahdollisuuden nyt, jotta tilanne heikkenisi tai huonontuisi. Ja tähän liittyy yksi konkreettinen kysymys. Pidämme tärkeänä sitä, että uusi vaikutusten arviointiryhmä tarkastelee erilaisia myös sosiaalisia vaikutuksia. Esimerkiksi professori Stoiberin rooli tässä yhteydessä neuvoa antavassa roolissa, miten se voi nähdä yhteydessä tähän johtokuntaan ja että kaikki sidosryhmät saadaan eh, edustetuiksi, jotta todellakin taataan se, että myöskin kuluttajien oikeudet huomioidaan. Dank voorzitter. Eh, bedankt, vicevoorzitter, eh, voor uw komst. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos, varapuheenjohtaja, siitä, että tulitte valiokuntamme vieraksi. Minä itse olen esittelijä parempaa säätelyä käsittelevässä mietinnössä ja toivon, että pääsen keskustelemaan kanssanne tästä aiheesta lähitulevaisuudessa. Minulla olisi teille nyt kaksi kysymystä. Aikaahan ei ole paljoakaan jäljellä tässä valiokunnassa. Me työstämme muun muassa pakettimatkoja. Kuluttajilla on usein monenmoisia ongelmia. He menevät esimerkiksi nettisivuille siellä nousee pop-up-ikkunoita, hyväksyttekö tällaisen evästeen. Ja sitten on erilaisia ilmoituksia, jotka ponnahtavat sieltä nettisivuilta esille. Silloin kun lähdetään liikkeelle digitaalisuudesta noin niin kuin lähtöajotuksena, niin miten on tarkoitus toimia, että kuluttajan näkökulmasta kaikki toimisi paremmin yhteen? Niin ensimmäinen kysymys. Ja toiseksi totesitte, että ongelma ei niinkään liity siihen, että lainsäädännöstä olisi puutetta, vaan pikemminkin kyse on siitä, että täytäntöönpanossa on ongelmia. Jotkut maat ovat tässä varsin heikkoja. Kun täytäntöönpano nyt on näin tärkeää, niin minkälaisia käytännön ehdotuksia teillä olisi asian parantamiseksi niin, että komissio voisi varmistaa täytäntöönpanoa paremmin. Kiitos. Lisa Jakansaari. Kiitoksia mielenkiintoista keskustelusta. Te ihmettelitte alussa, että miksi tällä sääntelyn purkamishankkeella on niin huono maine. Ja sitä on hyvä käydä läpi. Ja ehkä, ehkä yksi syy siihen huonoon maineeseen oli, että ne yleensä nämä esitykset sääntelyn purkamiseksi koskivat esimerkiksi työsuojelua. Mä muistan, että eh, monet komissaarit nosti oikein tämmöiseksi symboliksi huonolle lainsäädännölle kampaajien työsuojeluesityksen, joka nyt on haudattu. Eli se, että kun kampaajat käyttävät erilaisia vaarallisia kemikaaleja, niin se oli heidän mielestään niin kuin täysin turhaa sääntelyä puuttua tähän. Ja sehän vielä nimettiin tämmöiseksi niin sanotuksi korkokantadirektiiviksi. Ja sillä ikään kuin luotiin sitä pohjaa tälle sääntelyn huonolle, purkamisen huonolle maineelle. Mutta mä kysyisin teiltä, että onko tehty mitään tutkimusta siitä, koska mulla on se käsitys, että ei ainoastaan se lainsäädäntö, jota on esitetty, sinänsä ole ollut mitenkään useimmiten sisältänyt turhaa säätelyä, mutta monta kertaa jäsenmaat, kun sitä implementoitiin kansalliseen lainsäädäntöön, niin direktiiviin lisättiin vielä pari kierrosta sitä ihan ikiomaa sääntelyä. Ja siitä monta kertaa tuli, tuli sellainen kansallisella tasolla niin kuin vaikeasti ymmärrettävä kokonaisuus. Kysyisin vielä vähän testikysymyksenä sen, että nyt esimerkiksi Suomessa on kotimaassani on ärsyttänyt ihmisiä suunnattomasti sellainen asetus, että kauppiailta, jos he myyvät kalaa, niin siinä kalan, kalassa täytyy olla myös latinankielinen nimi. No, mä kysyisin teiltä, että jos tämmöinen asia tulisi teidän etenee nyt, niin hyväksyisittekö tämän? Kuuluu, onko se turhaa sääntelyä, että kaloissa täytyy olla myös latinankielinen nimi, vai onko se ihan hyvä sääntelyä? Tämä oli testi. Koska huolestuin vähän, kun te sanoitte tuossa alussa, että, että kuinka UK on ollut tämän sääntelyn purkamisen mallimaa. Se on aika poliittinen kannanotto, koska sieltähän on tullut juuri nämä työelämän koskevat sääntelyn purkamisesitykset, jotka ovat olleet heikennyksiä. going to take the last three speakers. Viimeiset kolme puhujaa. And then Crystal Schaldemoser and then my question. Unless, would you... Ja minäkin lisään itseni vielä puhujalistalle, jos sopii. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja, hyvä varapuheenjohtaja. Parempi lainsäädäntö tietysti on tervetullut asia, mutta on myöskin säilytettävä hyväksi osoittautuneet asiat, esimerkiksi kauppadirektiivi, konsultaatio tuolloin pidettiin E, komissio arvioi tilanteen ja refitin puitteissa sitten katsotaan, onko lainsäädäntö sopivainen. Direktiivi kuitenkin on lisännyt oikeusturvaa ja luonut luotettavat puitteet yrittäjille kaupankäynnin suhteen ja siksi e, sitä pidetään hyvänä. Ja esittäisin tähän kysymyksen, onko mahdollista, jos direktiivi on hyväksi osoittautunut, että se säilytettäisiin. Ja komissiota mitä tulee raskaan liikenteen direktiivin toivoisin, että tätä ei vedettäisi pois, vaikka monet jäsenmaat tätä vaativatkin, koska EU-kansalaisia ajatellen tämä on varsin tärkeä asia ja sitä jouduttiin aivan liian pitkään odottelemaan. Thank you so much, uh, Mr. Uh, Mrs. Kiitos varapuheenjohtaja, pahoittelen sitä, että saavuin myöhään paikalle. En kuullut alustuspuheenvuoroa Timmermansilta. Syy, miksi halusin puheenvuoron, oli se, että kuulin Made in-merkintäehdotuksen mainittavan. Minä olen tässä esittelijänä. Ensinnäkin, herra Timmermans, sanon, että olen hyvin avomielinen ehdotusten poisvetämisen suhteen. Meidän on oltava avomielisiä, avoimia yksimielisyyttä, niin sitten täytyy keskustella siitä, miten saamme paremmin toimivan unionin. No, tältä pohjalta on tärkeää, että keskustelemme myös tuoteturvallisuusehdotuksesta ja tästä meidin merkinnästä, joka siihen sisältyy. Olemme parlamentissa todenneet, että me olemme valmiita neuvottelemaan aiheesta neuvoston kanssa, kunhan neuvosto on tehnyt oman ehdotuksensa. Me parlamentissa emme sano, että me tarvitsemme eh, tietynlaisia ehdotuksia merkinnästä. Toteamme, että olemme valmiita neuvottelemaan aiheesta, mutta toivottavasti meillä on mahdollisuus todella neuvotella aiheesta ennen kuin ehdotus vedetään pois. Jos te vedätte eh, ehdotuksen pois, niin sitten vaadittaisiin kolme neljä vuotta ennen kuin saamme uuden ehdotuksen ja siinä vaiheessa tulee sitten markkinoiden seurannan osalta ongelmia. Sanoisin vain, että pohtikaapa uudemman kerran vielä tätä hanketta. Nyt kun minulla on puheenvuoro, niin tekisin toisenkin ehdotuksen, jota voisitte pohtia. Hanketta, joka voitaisiin vetää pois tai fitata. Ja kyse on näistä moottoriajoneuvoista. Tiedän, tiedän, niin, niin, tiedän. Totta kai, koska tällä on valtava vaikutus verotusjärjestelmään. Tämä ei päde kaikkiin maihin, mutta tämä pätee oman kotimaahani. On mahdollista päästä ta- ehdotuksen tavoitteeseen niin, että kansalaisilla on helpompi mahdollisuus uudelleen rekisteröidä ajoneuvonsa ja kuitenkaan verojärjestelmät eivät vaarantuisi. Halusin vain sanoa tämän, jotta voitte pohtia tätäkin kysymystä vielä uudemman kerran. Kiitos. Kolme hyvin lyhyttä kysymystä olisi minulla mielessäni. Toivottavasti vastaukset kaikkiin kysymyksiin ovat kyllä. Ensinnäkin meillä esitetään paljon kysymyksiä täytäntöönpanosta ja myös rikkomuksista. Anna-Maria puhui lisääntyvästä protektionismista ja tekin tähän viittasitte. Minulla on se tuntemus, että tämän valiokunnan jäsenet haluaisivat olla läheisemmin täytäntöönpanon seurannan kanssa yhteydessä. Ei niin, että vuosikausia jälkeenpäin eh, tilannetta tarkastellaan, vaan todella seurataan täytäntöönpanoa ja nostettaisiin esille mahdollisia huolenaiheita sen suhteen, missä kenties tapahtuu rikkomuksia ja missä sisämarkkinat eivät kunnolla toimi. Olisitteko te valmis kenties kokeilunomaisesti lähettämään komissiosta henkilön esimerkiksi puolen tunnin kokoukseen niin, että me esittäisimme kysymyksiä. Kukaanhan ei voi kaikkien kysymyksiin vastata, tämän me ymmärrämme, mutta olisi jonkinlainen äh, välittäjähenkilö niin, että voitaisiin esittää kysymyksiä komissiolle julkisesti ja aloittaa vuoropuhelu ja katsoa, miten tämä sujuisi. Koordinaattoreiden kanssa pohdimme, miten tällainen järjestely voisi toimia. Mutta haluaisin, että se olisi kuitenkin niin joustavaa, että eh, kysymykset, joita meille välitetään sähköpostitse, eh, voitaisiin välittää sitten eteenpäin. Komissio kenties voisi pohtia näitä ja palata aiheeseen myöhemmin. Ja toinen kysymykseni. Täällä mainittiin se, että on muistettava myönteiset seikat sisämarkkinoilla. Tarkoitus on vähentää byrokratiaa eh, niin, että yritysten ja kuluttajien on helpompi käydä kauppaa ylirajojen 28 jäsenvaltiossa. Tässä sitten tehdäänkin oma maali. Tämä päätyy kaikkiin lehtiin ja ihmiset sanovat, että miksi Eurooppa toimii näin. Muistan tämän, nämä oliviöljyastiat. Emme me halua tehdä omareita. Jotkut nämä omat maalit eh, tulevat delegoidusta säädöksestä eh, tai täytäntöönpanon säädöksistä. Prosessi ei ole täydellinen. Olisitteko te valmis katsomaan sitä kenties, mitä tapahtuu muissa maissa? Joissakin maissa on sellainen sääntö, että aina kun tehdään sekundaarilainsäädäntöä, niin tämä sitten julkisesti esitellään ja käydään julkista keskustelua ennen kuin lainsäädäntö varsinaisesti astuu voimaan. Kenties voitaisiin tutkia myös sitä, mitä kolmansissa maissa tapahtuu sekundaarilainsäädännössä. Siitä voisi olla hyötyä. En tiedä, olisiko se ratkaisu, mutta jonkinlaista hyötyä tästä voitaisiin saada, jotta omat maalit vältettäisiin. Ja sitten kolmas kysymys digitaalista sisämarkkinoista mitä enemmän saan tietoa digitaalista sisämarkkinoista, niin sitä enemmän ajattelen yrityksiä ja veropohjaa. Meidän on tämän sukupolven aikana tehtävä digitaalisilla sisämarkkinoilla sama, mitä aiemmat sukupolvet ovat tehneet sisämarkkinoilla yleensä. ALV-muutos on nyt kolahtanut aivan pieniin yrityksiin, vaikka tarkoitus on auttaa nimenomaisesti erityisen pieniä yrityksiä sisämarkkinoilla. Voisitteko vielä katsoa, olisiko jotakin tehtävänä näiden hyvin pienten yritysten auttamiseksi? Nyt byrokratia todella haittaa niitä. Emme halua, että digitaalisia sisämarkkinoita käytetään tekosyynä verojen välttämisessä, mutta tarkoitushan ei ollut aiheuttaa hallaa pienille yrityksille. Voisitteko komissiossa vielä katsoa, voisimmeko tehdä jotakin tämän asian helpottamiseksi? Kiitos. Now you've got six Ja nyt kuusi minuuttia aikaa. Um, I'll try and... No, pyrin olemaan nopea. Lähden eh, liikkeelle eh, kysymyksestä, Dantin kysymyksestä, joka ehkä sai huonon vastauksen ja syntyi hieman epäselvyyksiä. Eh, sallimus jatkoi samasta asiasta, eli selvennys tähän ensin. Tuoteturvallisuus, jotta siis nyt ei mitään väärinkäsityksiä synny. Se ensimmäisessä käsitys meni läpi parlamentissa ja tiedän, että jatkatte asian käsittelyä neuvoston kanssa, jotta trilogi mahdollistuisi ja mandatti siihen liittyen. Ja meidän kysymys ei myöskään enemmistöä ole kumminkaan tavoin helposti saanut ja sanon selkeästi nyt sen, että komissio on käytettävissä, jotta ratkaisu, käytännöllinen ratkaisu löytyisi. Ei kannata olla siis ideologi tässäkään asiassa. kun tuoteturvallisuudesta puhutaan, se on hyvä, mutta kuitenkaan asioita ei saa tässäkään asiassa hoitaa liian hankalalla tavalla yritysten kannalta, katsot, kannalta katsottuna ja tämä on myöskin komission kanta asiaan. On totta, että tulkintaeroja on jäsenmaiden välillä, mihin eh, vain menen, saan pk-yrityksiltä valtavan määrän esimerkkejä. Esimerkiksi hajoitusyrittäjien olin yhteydessä Ranskassa ja siellä sovelletaan yhteisölainsäädäntöä, mutta Ranska on sitten omia lisäyksiä kyseisen lainsäädäntö vielä tehnyt. Esimerkkinä seuraava ei ole esimerkiksi maksaa käteisellä, kun puhutaan tästä romutusmenettelystä. No onhan sille ehkä olemassa hyvät syyt, mutta Saksassa, Alankomaissa ja ää, Belgiassa se on mahdollista jos nyt mitään ymmärtää tästä eh, bisneksestä, niin tietää, että mm, puhutaan suurista määristä käteisen käyttöä ja ei voida puhua yhteismarkkinoista, jos yhden maan eh, säännöt ja määräykset ovat paljon muita tiukempia vaikka ymmärrän sinällään kyllä perustelut näille, mutta eh, tähän saatetaan päätyä, jos sääntöjä ei sovelleta yhtenäisellä tavalla. Vaikka yhtenäismarkkinoista puhutaankin. Todellakin yhdyn siihen, mitä sanoitte, ja vielä yksi esimerkki samasta aiheesta, sallitte. Ja tämä liittyy myöskin sitten tähän kemikaalikysymykseen myöskin. Täälläkin Joskus komissio ja parlamentti eh, toimii eh, hieman eh, erillisesti. Esimerkiksi kemikaaleihin liittyy tiettyjä sääntöjä, mutta sitten eri tuotteissa niihin pätevät eri määräykset siksi, että eri komission pääosastot tai parlamentin valiokunnat ovat olleet asiaa käsittelemässä kosmetiikka-alaa yhtenä esimerkkinä. Kosmetiikka-alalla käytetään samoja kemikaaleja kuin esimerkiksi pesuaineissa, mutta sallitut arvot ovat ihan erilaiset pesuaineesta puhuttaessa kuin kosmetiikasta puhuttaessa, vaikkakin vaikutukset iholle ovat ihan samat. Mutta tämä johtuu siitä, että eri yhteyksissä käsitellään kosmetiikka eri yhteyksissä pesuaineita. Se on ongelma ja tähän tarvittaisiin parannusta. No jos nyt kaloilla annettaisiin suomalaiset nimet, en tiedä miten paljon se asiaa parantaisi, mutta ymmärrän hyvin kyllä, eh, että eh, ei tilanne ole hyvä, jos käytetään latinankielisiä nimiä eikä sitten käytetä ollenkaan kansallisia, eh, kansallista nimikkeistöä. Tämä saattaa todellakin aiheuttaa ongelmia. Ohjausjakso, asia. Katsoisin, että sisämark markkina-asia on niin äärimmäisen tärkeä, että kaikissa eri vaiheissa on oltava aktiivinen siihen liittyen. Ja ehkä olisi hyvä tämä asia ottaa esille riittävän kattavasti sen varmistamiseksi, että saadaan mahdollisimman paljon lisäarvoa sen sijaan, että ainoastaan tarkasteltaisiin asiaa näiden sääntelyraporttien pohjalta mutta ehdotukset ilman muuta eh, ovat tervetulleita. Tulemme ne huomioimaan, kun tarkastelemme sitä, miten asiaa voidaan kehittää. Ja ilman muuta eh, tulen palaamaan päätelmien muodossa tähän asiaan. Mitä sitten tulee eh, tohtori Soiperin? En tiennyt, että hänkin on professori. Kutsun hänä tohtoriksi ja hänelle hän on varsin tyytyväinen tästä nimikkeestä. Hän on siis puheenjohtajan Eh, ja varapuheenjohtajan eh, neuvonantaja ja varsin eh, tärkeä avustaja meille. Hän on usein yhteydessä meihin ja minuun ja puuttuu tai kiinnittää huomioon asioihin, joissa on ongelmia mutta jos halutaan, että raportit ovat hyödyllisiä, on pidettävä huoli siitä, että kaikki sidosryhmät ovat mukana hankkeessa ja tämän olen hänellekin sanonut. On vahinko, että toiveryhmä ei laatinut raporttia, jota ryhmän kaikki jäsenet olisivat voineet tukea. En halua ketään erikseen tästä syyttää, mutta vahinko, että näin kävi. Raportti tietysti olisi ollut vahvempi, jos näin ei olisi käynyt. Ja pyrin pitämään huolen siitä, että kaikki sidosryhmät saadaan mukaan ammattijärjestöt, ympäristöjärjestöt, mm, jotta eh, kun parempaan lainsäädäntöön pyritään, ei nähdä asioita vain yhdestä kapeasta vinkkelistä, vaan riittävän laajalta kantilta. Digitaaliset sisämarkkinat ja yksinkertaistamisen tarve olette ihan oikeassa, että tätä asiaa on tarkasteltava. Nostitte esiin asian, jota itsekin olin jo pitkään miettinyt. Varapuheenjohtaja Ansip ja komission jäsen Oettinger myöskin eh, asiaa tarkastelevat. Eli siis, että kannattaa käyttää maalaisjärkeä, katsoa eh, miten verkkoa käytetään nämä erilaiset evästet, jotka esiin nousevat eh, kysyn, oletteko koskaan varsinaisesti eh, lukeneet, mitä niissä sanotaan, vai eh, näpäytättekö vain kyllä-nappulaa välittömästi? Eli onko kaikki, mitä säädellään todellakin tarpeen? Kannattaa ehkä vähän joissain yhteyksissä myöskin käyttää maalaisjärkeä. Eh, siitä varmasti on hyötyä varsinkin kun tarkastellaan digitaalisia sisämarkkinoita, mutta on selvää, että ei saa olla liian naivi myöskään. Jos asiat hoidetaan digitaalisesti, niin niitä välttämättä automaattisesti hoideta paremmin. Eli tämä näin lähtökohtaisena huomiona, niin, mutta komission jäsenet sitten tietysti asiaa vielä tarkastelevat enemmän. Mitä tulee sitten mm, siihen, kuinka lainsäädäntö on kyllä komissiolla on väline tämän varmistamiseksi, mutta tässä poliittista rohkeutta ja tahtoa tarvitaan, että näitä sovelletaan ja komissio nyt on päätynyt siihen, että olemassa olevia välineitä käytetään. Mitään uusia välineitä välttämättä ei tätä varten tarvita. Tarvitaan vain rohkeutta käyttää, hyödyntää olemassa olevia välineitä. Ja varmasti tulette näkemään, että näin aiomme toimia ja syyt tälle löytyvät aikaisemmista vastauksistani. Kysytte konkreettisen kysymyksen, mutta en voi valitettavasti antaa konkreettista vastausta vielä. Käännyn komission jäsenten puoleen ja pyydän heiltä kirjallista reaktiota, koska minulla ei tässä vaiheessa ole tarvittavia tietoja. Ja onko komissio valmis millä tahansa mm, tasolla olemaan yhteydessä teihin eh, täytäntöönpanon tiimoilta. Vastaisin tähän kyllä. En eh, vielä sano, eh, miten tämä tehtäisiin käytännössä, mutta jatkuva yhteys yhteydenotto on hyvä asia. Pitäisin varsin hyvänä sitä, että Euroopan parlamentti olisi institutionaalisesti kiinnostuneempi täytäntöön panosta. Pitäisin tätä hyvänä ja ilman muuta myös komission etujen mukaisena. Täytäntöönpano delegoidut säädökset ilman muuta on yksi osa parempaa lainsäädäntöä ja tätä toimielinten välistä sopimusta. En mene tässä yksityiskohtiin, mutta katsomme myöskin kolmansien maiden kokemuksia tässä yhteydessä vaikeutena näissä teknisissä kysymyksissä, kysymyksiä, joita ei primarilainsäädännössä voida eh, hoitaa. Eh, ne ovat olleet ongelmallisia ja ehkä nyt on löydettävä uudenlainen tasapaino konventti eh, ajatteli aikoinaan, että komitologiamenettely olisi ratkaisu, mutta lainsäädännössä on vain tietty määrä mm, Eh, epäselvyyttä tai tulkinnan mahdollisuutta ennen kuin se kääntyy itseään vastaan. ALV-kysymys on useassa yhteydessä esiin nostettu. En tähän esitä vastausta tänään, mutta on ihan selvä asia, että tähän komissio tulee puuttumaan. Ja vaikutusten arvioinnin toteuttaminen ja lainsäädäntömenettelyn loppuun liittyen nimenomaan on osoittanut sen, että tällä saattaa ollakin yllättäviä vaikutuksia pienimmille toimijoillemme. Ja tässä nyt vastaukset toivottavasti ne olivat riittävän hyvät. Kiitoksia kovasti. Hieno katsaus moniin moniin kysymyksiin. Kiitoksia kovasti. And good luck with the rest of your meeting. Paljon onnea muihin kokouksiin valiokunnissa ja jäsenvaltiokierrokselle. Kiitos.